Uh, good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Ensimmäisenä asiana on esityslistan hyväksyminen, eli kukaan vastusta. Voimme hyväksyä esityslistan. Kiitos siitä. Tänään meidän on aamulla määrä keskustella komission jäsen Miguel Arias Canietten kanssa. Haluaisin kiittää ensinnäkin komissaria siitä, että hän on täällä tänään kokouksessamme – will discuss, uh... Me keskustelemme hänen kanssaan ehdotuksesta, joka liittyy hiilidioksidipäästöstandardeihin autojen ja hyötyajoneuvojen osalta. Lisäksi olen varma, että esittelijämme ja varjoesittelijät tulevat tekemään ankarasti töitä varmistaakseen, että tämä uusi lainsäädäntöaloite tulee auttamaan meitä pistämään täytäntöön EUn sitoumuksia Pariisin sopimuksen yhteydessä, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ajoneuvoista, raskaistakin ajoneuvoista. Nyt komission jäsen saa pitää alustuspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät jäsenet. Kiitän komission saamasta kutsusta käsittelemään päästönormien asettamista uusille henkilöautoille ja ke- kevyille kulutusajoneuvoille vuoden 2020 jälkeen, mutta ensin tartun tähän tilaisuuteen ja kiitän teitä erinomaisesta yhteistyöstä meidän välillämme kolmessa tärkeässä ehdotuksessa, jotka liittyvät 2030 tavoitteisiin, että vähennettäisiin ainakin 40 prosentilla päästöjä. Pyritään jakamaan taakkaa ja tämä liittyy myös maan, maan jakoon ja käyttöön. Sitten kiittäisin esittelijöitä, Brandia, Göllingiä ja varjoesittelijöitä ja muita mukana olleita, koska työmme loppuun saattaminen tulee olemaan erittäin tärkeä askel, kun täytäntöön pannaan EUn sitoumuksia Pariisin sopimuksen mukaisesti. Haluaisin myös onnitella Rova Deiliä hänen nimityksestään esittelijäksi hiilityksen päästössä koskien autoja ja odotan yhteistyötä hänen kanssaan, varjoesittelijöiden kanssa ja koko valiokunnan kanssa ja tässä edistymme nopeasti tässä ehdotuksessa, joka on poliittisesti erittäin merkittävä. Lähes neljännes EUn kokonaispäästöistä tulee liikenteestä. Tällä sektorilla on siis ratkaiseva rooli, kun siirrytään kohti matalahiilistä taloutta. Itse asiassa, kun Eurooppa on tarkastanut tarkistuks, vähentänyt tarkistuksiaan 23 prosentilla vuoden 2005 jälkeen. Tieliikenteen päästöt ovat nousseet kuitenkin noin 20 prosenttia ja tällä hetkellä liikenne päästöt ovat vastuussa 22 prosentista koskien kokonaispäästöjä ja liikenne vain kasvaa EU-ssa. Komission lainsäädäntöehdotus asettaa uudet hiilidioksidistandardnormit autolle. 2020 on siis ratkaisevan tärkeä vuosi. tässä tänään haluan keskittyä puheenvuorossani kolmeen päätekijään lainsäädäntöehdotuksessa. Ensinnä pyr- kunnianhimon taso päästönormien kohdalla ja ajoitus ja sitten kannustusmekanismit nolla- ja matalapäästöisille ajoneuvoille ja lopuksi uusi parannettu hallintorakenne ja täytäntöönpanosäännöt. Haluan aloittaa hiilidioksidipäästötavoitteesta. Ehdotuksessa on realistiset normit uusille autoille ja kevythyötyajoneuvoille sekä vuodelle 2025 ja 2030 ja tämä perustuu vahvaan analyysiin ja sidosryhmäkuulemiseen ja teollisuuden kuulemiseen sekä koskien uusia henkilöautoja että hyötyajoneuvoja keskipäästöjen täytyy olla 30 prosenttia alemmalla tasolla vuonna 30 verrattuna vuoteen 2021. Ehdotuksessa asetetaan myös välivähennystavoitteet, jotka ovat 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, se koskien sekä autoja että, että pakettiautoja tai kevythyötyajoneuvoja. Tämä varmistaa sen, että investoinnit, jotka aloitetaan jo nyt vauhdilla, että näin saadaan vakautta pitkällä aikavälillä, jotta pidetään kiinni, ylläpitää näitä investointeja pyrkimys Pyritään siis saavuttamaan EUn sovitut sitoumukset Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tämä ehdotus, johon liittyy uudet äh, normit, jotka esittelemme toinen toukokuuta, tulevat auttamaan jäsenvaltioita täyttämään sitovat tavoitteet äh, mm, asetuksen mukaan, joka käsittelee taakanjakoa. Kuluttajat Euroopassa hyötyvät alemmista kulutushinnoista ja paremmasta ilmanlaadusta. Edelleen he saavat kokonais, se vaikuttaa myönteisellä tavalla työllisyyteen ja mahdollistaa sujuvan siirtymisen matala- tai nollapäästöisiin ajoneuvoihin. Jotta EU saavuttaa ilmasto- ja energiatavoitteensa vuodelle 2030. Sitoumus Pariisin sopimuksen mukaisesti siis, ja pitkän aikavälin tavoitteet hiilen poistamisessa nolla ja vähäpäästöiset ajoneuvot tulevat, tarvitse, tulevat voittamaan huomattavan markkinaosuuden. Tämän takia täydentäen hiilidioksidit tavoitteita. Lainsäädäntöehdotuksessa on mukana innovatiivinen kannustusjärjestelmä, jotta varmistetaan, että valmistajat tulevat käyttämään enemmän tällaisia puhtaita autoja ja hyötyajoneuvoja seuraavalla vuosikymmenellä. Tässä etuksessa on viitearvot, jossa me kerrotaan kuinka paljon puhtaita ajoneuvoja jokaisen valmistajan pitäisi ihanteellisesti tuoda markkinoilla 25-30 välillä. Jos valmistaja päättää valmistaa enemmän puhtaita ajoneuvoja kuin tämä viitearvo, niin tämä sitten palkitaan hyvityksillä, joita voidaan käyttää täyttämään erityisiä hiilidioksiditavoitteita kannustusmekanismi on teknologisesti neutraali. Se kata, kattaa ei vain nolla, vaan myös matalapäästöiset ajoneuvot, koska nämä ovat tärkeä hyppylauta tavallaan sille, että voidaan siirtyä sujuvasti nollapäästöliikkuvuuteen. Siinä tehdään ero niiden ajoneuvojen välillä, joiden hiilidioksiditulos siis niin, että nolla päästöiset ovat täysin otettu huomioon ja matalapäästöiset vain otetaan hu- osittain huomioon. Tämä järjestelmä auttaa valmistajia kehittämään innovaatioita eteenpäin, vahvistamaan kilpailukykyään. Haasteena, joka, haaste, joka liittyy kestävään liikkuvuuteen, liittyy vahvaan globaaliin kysyntään koskien ö, puhtaita tu- tuotantoa ja tu- tuotteita, teknologioita, liikemallit. Se on valtava tilaisuus EU-teollisuudelle nolla- ja vähäpäästöisen ajoneuvojen menestys ei liipu vain tavoitteista, jotka on asettu, vaan toisaalta myös siitä, kuinka paljon on saatavilla latausinfrastruktuuria ja toisaalta kuinka nopeasti energian säilytys tai akut ovat käytössä, ovat saatavilla kilpailukykyisen hintaan. Tämän takia, jotta varmistetaan riittävä latausinfrastruktuuri, puhtaan liikkuvuuden paketissa on mukana myös toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea investointeja Euroopan laajuisiin vaihtoehtoisen polttoaineen struktuureihin. Lähes 800 miljoonaa euroa on tätä varten varattu. Tämä on välttämätöntä, välitetään tällainen kana- tai muna-ongelma, joka estää sitä, missä määrin kuluttajat ottavat käyttöönsä puhtaita ajoneuvoja ja varmistetaan laaja kattavuus lataus- ja polttoaineasemilla että mikään alue ja jälkeen. Akkuteknologia on erittäin tärkeä sähköisten ajoneuvojen kehittämisessä, jotta saavutetaan kuluttajatarpeet ja hyvät hinnat. Meidän pitää saada takaisin akuvalmistus Eurooppaan ja varmistaa, että me meillä on kilpailukykyetu, kun kilpaillaan kovasti seuraavien, seuraavan akku sukupolven puolesta. On ratkaiseva kilpailukyvyn kannalta ja työllisyyden kannalta, että meillä on kapasiteettia tuottaa halvempia, parempia akkuja akkuja, jotta voidaan saada polttoainetta ajoneuvolle. Siksi tämä komissio aloitti myös akkualoitteella. Se myötä vaikuttaa Euroopan unionin integroituun teollisuuspolitiikkaan, jotta huomisen liikkuvuusratkaisut voidaan kehittää ja tuottaa täällä EU:ssa. Sitten kolmas tekijä ehdotuksessa parempi sääntöjen täytäntöönpano. Me haluamme poistaa porsaanreijät ja varmistaa, että kuluttajat hyötyvät niin kuin on luvattu. Koko järjestelmä tulee perustumaan uuteen globaalin testisykliin, World Harmonized Light Vehicle Test Procedure nimisen välineeseen, joka saa aika realistisempia, tarkempia hiilidioksidimittauksia. Kuitenkin lainsäädäntö on tehokasta vain, jos varmistetaan, että hiilidioksidipäästö arvot tyyppihyväksytyistä testeistä ovat oikeita ja edustavat keskimääräistä keskimääräisiä todellisia ajopäästöjä. Tätä varten me tulemme käyttämään tietoja, joita saadaan polttoaineen kulutusmittausjärjestelmistä, jonka pitäisi pian tulla lakisääteisessä kaikissa uusissa ajoneuvoissa. Tätä kautta varmistamme, että päästövähennykset tapahtuvat todellisuudessa, ei vain paperilla. Edelleen ehdotuksessa otetaan käyttöön sääntöjenmukaisuustarkastukset ja varmistetaan, että ajoneuvot, jotka on tuotettu, ovat niin puhtaita kuin ne olivat testatessa. Jos eroja huomataan, niin tämä otetaan sitten huomioon, kun varmennetaan <clears throat> valmistajan tavoitteiden täyttyminen. Nämä uudet toimenpiteet ovat täysin linjassa tieteellisen neuvonantajamekanismin suositusten kanssa, samoin Euroopan parlamentin kannattajien kanssa sen jälkeen, kun on emiskomitean toimien jälkeen. Lopuksi komissio on tehnyt kunnianhimoisen, mutta realistisen ehdotuksen, joka pyrkii minun mielestäni löytämään oikean tasapainon ympäristökysymysten, kuluttaja-asioiden ja työllisyystavoitteiden välillä. Ja odotan mielenkiinnolla että voimme jatkaa erinomaista yhteistyötä tämän ehdotuksen parissa ja varmistamme, että nopeasti tämä voidaan hyväksyä ennen tämän kauden loppua. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia paljon komission jäsenelle tästä puheenvuorosta. Nyt meillä on kaksi kysymyskierrosta. Ensimmäisellä kierroksella puhuvat ryhmien koordinaattorit tai heidän varamiehensä kaksi minuuttia kukin. Ensimmäisenä edustaja Bellet, olkaa hyvä. Chair and good morning to you. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta teille, komissaari. Kiitos siitä, että olette täällä tänään. Puhuitte lainsäädännön paremmasta täytäntöönpanosta ja halusin kysyä kysymyksen siitä. Ajoneuvojen on, on toimittava laboratoriolosuhteissa samoin kuin tiellä. Näiden toimenpiteiden tehokkuus riippuu tietenkin uuden testin toimivuudesta ja markkinavalvontamekanismista. Ja mm, kuten sanoitte, valmistajien täytyy uusiin autoihin laittaa polttoainemittauslaitteita mittauslaitteita ja meillä on tämä uusi auton hyväksyntädirektiivi, joka on erittäin tärkeä. Se on tärkeä, jotta komissio voisi tehokkaasti valvoa kansallista ajoneuvolainsäädäntöä. Joten kysymykseni teille on, voitteko varmistaa tai vakuuttaa meille nyt, että tai antaa takeita siitä, että menneisyyden petokset eivät toistu ja että todella kaikki porsaanreijät suljetaan. Ja toinen kysymys, puheenjohtaja, jos sallitte, liittyy näihin viime päivien lehdistön ähm, löydöksiin, jotka eivät suoraan liity hiilidioksidiskandaaliin, äh, suoraan liity tähän autoskandaaliin, vaan nämä hirveät äh, kokeet, joita tehtiin apinoilla, mutta ilmeisesti myös ihmisillä, jotta voitaisiin mitata päästöjen vaikutusta terveyteen. Tiedän, että komissio on jo reagoinut, mutta olisin mielelläni äh, kuullut teidän henkilökohtaisen reaktionne tähän kauhistuttavaan uutiseen ja voiko komissio ryhtyä toimiin, jotta tällaisia käytänteitä voitaisiin äh, välttää ja tulevaisuudessa ne kieltää kokonaan. Kiitos sitten edustaja Daes seuraavana. Um. Kiitoksia paljon komission jäsen. Puhun täällä Maria, Miriam Dallin puolesta, koska hän ei päässyt paikalle. Kuten tiedätte, hän toimii ajoneuvojen hiilidioksipäästöjen osalta esittelijänä. Sen jälkeen kun tämä liikuvuuspaketti julkaistiin, olette kuulleet ryhmämme kommentteja – olemme suurin piirtein kaikki komission ehdottamat toimet, toivotan tervetulleeksi kaikki toimet, joilla hiilidioksidipäästöjä vähennetään, mutta varmaan tiedätte myöskin joistakin kriittisistä huomioista, joita olemme esittäneet, mitä tulee soveltamisalaan ja joihinkin kohtiin lainsäädäntöpakettia. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä hyvin paljon työtä, jotta 2020 tavoitteisiin päästään ja myöskin taakanjakotavoitteisiin. Tieliikenne on erittäin suuri päästöjen aiheuttaja silloin, kun ollaan alalla, johon ei liity päästökauppa. Vuoden 1990-lukuja, kun tarkastellaan, on huolestuttava tilanne. Tieliikenteen päästöt kasvavat, jotka täys, tieliikenteen päästöt kasvavat sitä myötä, kuin muilla aloilla pyritään vähentämään niiden omia päästöjä. Liikennesektori ei myötävaikuta sellaisella tavalla, jolla sen pitäisi myötä vaikuttaa päästövähennyksiin, kun ajatellaan tätä tavoitteet, jotka on asetettu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli haluamme saada aika nämä vähennykset, meidän täytyy merkittävällä tavalla parantaa uusien ajoneuvon hiilidioksidipäästötasoa. Ja direktiivi saada aikaan mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy varmistaa, että samaan aikaan tehokasta toimintaa ja hyvin paljon lisää sähköautoja vuoteen 2020 2030 mennessä. Lisäksi täytyy sulkea porsaan reijät, joita häikäilemättömät autonvalmistajat käyttävät hyväkseen. Tiedän, että te haluatte tiukat tavoitteet parlamenttien ja ryhmämme parlamentissa tulee tekemään työtä tämän puolesta myöskin. Kysymykseni teille on seuraava. Miten komissio varmistaa, että te helpotatte päätöksentekoprosessia toimintavälisissä neuvotteluissa? Mitä suunnitelmia teillä on tämän suhteen? Haluamme varmistaa, että lainsäädäntö saadaan päätökseen tehokkaalla tavalla niin pian kuin vain mahdollista, niin että ensimmäinen tammikuuta 2020 se olisi jo voimassa. Onko teillä aikataulua sen osalta, milloin te haluatte kaikkien neuvotteluiden olevan jo loppumetreillä, takka sovittuina? Edustaja Demesmaker. Ja, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissaaria hänen äh, äh, tiedoistaan. Niin mehän oli, niin se, siis me tiedämme, jos haluamme todella kunnianhimoisia ja toimia ympäristön ja kansanterveyden puolesta ja ajatella myös talouttamme, niin silloin Olennaista on saada aikaan tiukat normat, normat, jotka myös toteutetaan käytännössä, ja niitä ylläpidetään niin, että, niin kuin te itsekin sanoit, ettei ole mitään paperiehdotuksia, vaan myös todellisuutta ja toteutuvat käytännössä. Tämä ehdotus on konkreettinen tilaisuus, jotta EU-standardeja voidaan tiukentaa, niin kuin komissiokin sanoi, tiukemmat normit ovat tarpeen ja niihin liittyy etuja. Ne vievät innovaatioita, investointeja eteenpäin, se rohkaisevat teknologisesti neutraaliin puhdistamiseen autokannassa ja se on hyväksi kuluttajille, koska tähän liittyy sääntöjä polttoainekustannuksissa. Ja tämän lisäksi tiukat päästönormit jäsenvaltioiden pitää myös tukea tätä ja ennen kaikkea jätän tässä omaa maatani, mutta pitää tukea tätä kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Ilman tarvittavaa teknologiaa tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa. Minä en ole täysin vakuuttunut siitä, että tämä paketti täysin tässä nyt vastaa tarpeita. Minkä takia esimerkiksi henkilöautot ja kevyt hyötyajoneuvot, miksi ne voisivat miksi niiden pitää vähentää 40 prosenttia. Miksei 40 prosentin päästövähennys olisivat mahdollisia? Minä luen tässä, että kustannukset valmistajille, jotta saavutetaan 2020 hiilidioksidinormit, olivat paljon alhaisempia kuin alun perin ajateltiin. Ja tämä saa minut ajattelemaan entisen ymp- komissaarin puheenvuoroa, eh, Divasin puheenvuoroa 2016 emisvaliokunnassa ja haluan nyt lainata hänen sanojaan hiukan englanniksi autonvalmistajilla on intressi yliarvioida sääntöjen noudattamiskustannuksia ennen kuin lainsäädäntö on hyväksytty, koska korkeat kustannukset voivat tehdä sääntelijät päättämään, että vähentävät tai luopuvat kokonaan ajoituista lainsäädäntöehdotuksista. Jälkeen sitten he kyllä pyrkivät kiireesti vähentämään näitä kustannuksia minimiinsä. Haluaisin teiltä reaktion tähän. Öö haluaisin tulevina kuukausina tehdä hyvää yhteistyötä rakentavassa hengessä niin, että tämä on kunnianhimoinen ja teknologineutraali toteutettava ehdotus ja voidaan päästä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tätä kautta kiitos. Kiitos sitten edustaja Torvalds. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin komission jäsenet, että olette täällä tänään. Pyydän anteeksi, että ääneni on nyt hieman käheä. No ihan kuin Iisakin ääni ja Jaakobin kädet. Olemme tyytyväisiä näihin alitavoitteisiin, mutta emme kunnianhimon tason. Suomessa on tehty yksityinen tutkimus asiasta toisen sukupolven dieselajoneuvoista – Tutkimuksen mukaan päästöjä voidaan leikata miltei 90 prosentilla, mikä te sanotte, että niitä tullaan leikkaamaan 30 prosentilla ehkä, niin emme usko, että te olette riittävän kunnianhimoisia, koska meillä on erilaisia tapoja lähestyä tätä ongelmakenttää. Minua kiinnostaisi kovasti kuulla hieman enemmän erilaisista toimintatavoista, koska voidaan yhdistää erilaista teknologiaa esimerkiksi. Ja sitten voidaan nopeammin saada aikaan puhtaampia ajoneuvoja tulevaisuudessa. Tästä kuulisi mieleni enemmän. Lisäksi kuulisi mieleni jotakin siitä, kuinka tämä ehdotus tulee myötävaikuttamaan kokonaistavoitteen toteutumiseen, kun otetaan huomioon Pariisin sopimus. Kuten muut puhujat totesivat, olemme hieman huolissamme siitä, että valvonta ei ole sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Tästä olisimme kuulla lisää, koska puheaikani on päättämässä ja äänekin, äänenikin tässä pikkuhiljaa katoaa, niin en sano enempää. Kiitos edustaja Turvas. Rova Konechna seuraavana. Děkuji paní pane Kiitoksia Arvoisa eh, komissaari, toisin kuin kollegat, eh, ymmärrän ponnistelujanne, että tavoitteista ei tehdä liian kunnianhimoisia. Eh, liian kunnianhimoiset tavoitteet menneisyydessä eivät ole johtaneet tuloksiin, vaan Dieselgateen. Korkealla kunnianhimon tasolla ei ole mitään merkitystä, jos emme toimi järkevästi ja varmista, että kaiken toteutamme, että asiat eivät lue vain paperilla, vaan että ne todella toteutuvat. meidän on huomioitava, että lainsäädännöt liittyvät toisiinsa loogisesti. Tämän säädösehdotuksen kohdalla minulla on sellainen vaikutelma, että näin ei ole. Ähm, tämä ero laboratorioarvojen ja todellisten kulutusarvojen välillä kasvaa jatkuvasti. Kuluttajakin huomaa sen. Hänen on käytettävä aina enemmän rahaa polttoaineisiin, noin 400 euroa per vuosi. Nämä laboratoriotestit, joilla voitaisiin vähentää tätä eroa, ne eivät tule tavoitetta saavuttamaan. Päästö määrät kadulla, tiellä tulevat olemaan jatkossakin suuret ja tämä mm, ero voi olla vielä suurempi jatkossa. Kyse ei siis ole siitä, kuinka korkea tavoite on siinä, vaan se, että meidän on pidettävä ero tavoitteen välillä paperilla ja ähm, todellisuuden välillä mahdollisimman pienenä. Paperi kestää vaikka mitä, mutta ihmisen keuhkot äh, vähemmän. Miten aiotte äh, kehittää eteenpäin näitä reaaliaikaisia, äh, ajonaikaisia testejä? Ähm, autonvalmistajien on huomioitava todelliset hiilidioksidipäästöt. Ähm, Edustaja Harms. A study by CE Delft and TNO in preparation of this. Mm, tässä tässä, tässä on tutkimus, ja tutkimukset, asiantuntijat ovat siihen johtopäätöksen, että jotta täytetään EU-tavoitteet ja vähennetään liikenteen päästöjä 60 prosentilla vuoteen 50 mennessä, säästö, päästönormeja pitää parantaa kuudella prosentilla vuodessa auto, autoissa. Ja myös korostettiin Pariisin sopimusta, pitäisi saada myös paremmatkin tulokset vuosittain. Samanaikaisesti he arvioivat, että suurimmat kustannuksen, kustannusten säästöt sekä yhteiskunnalle että loppukäyttäjille saavutetaan kaikkein tiukemmilla tavoitteilla joita heitä pyydettiin analysoimaan. Kansainvälinen neuvosto, joka käsittelee puhdasta liikennettä, tuli myös sellaisen loppupäätöksen, että kuluttajahyödyt ja nettohyöty yhteiskunnalla olisi korkeinta, jos hiilidioksidin päästö olisi 70 prosenttia vuoteen 30 mennessä autoissa. Haluaisin todellakin tietää, minkä takia komissio päätti vähentää hiilidioksidia vuoteen 30 mennessä, joka ei vastaa EUn hiilidioksidivähennystavoitetta vuoteen 50 mennessä, eikä se vastaa Pariisin ilmastositoumukseen. Samanaikaisesti se ei johda suurimpaan mahdolliseen yhteiskunnan kannalta tulevaan hyötyyn. Sitten toinen kysymykseni liittyy tähän. Komission kustannusanalyysi, kun pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta perinteisissä ajoneuvoissa koskee polttomoottoreita, ovat yli ICCT ja myös niiden ehdotuksen yläpuolella, jotka ovat analysoineet komission antamia tietoja. Näyttää siltä, niin kuin kolleganikin täällä jo kysyi tai sanoi, ettei vain autoteollisuus, vaan myös EU-komissio ei ole ihan rehellinen, kun se analysoi potentiaalia, joka liittyy kustannusten vähentymiseen, joka on mahdollista saada aikaan asetuksen kautta. Voisitteko te selittää, miten te päädyitte näihin tätä ehdotusta tukeviin kustannusarvioihin? Grazie presidente, buongiorno commissario. Evi. Eh, kiitos puheenjohtaja, eh, kiitos komissaari. Minusta vaikuttaa, että näin jälleen kerran komission, joka on vahva heikoille ja heikoille Vahvoille. Eh, selitän tämän vähän tarkemmin. Olemme kuulleet useita Euroopan ympäristöministeriä, jotka ovat jatkuvasti rikkoneet ilman laatudirektiiviä ja nyt komissio on aivan oikein menossa viimeiseen vaiheeseen eli rikkomusvaiheeseen, sakkovaiheeseen ja tämä sakko saattaa olla hyvinkin suuri. Ajattelen omaa maatani Italiaa, jossa kuolleisuus johtuen eh, ilmansaasteista on korkein koko Euroopassa. Ja on aivan oikein, nämä, eh, on oikein, että nämä rikkomukset eh, rangaistaan. Se vaikuttaa kuitenkin kansalaisiin ja kansalaiset ne joutuvat lopulta maksamaan taskuistaan. Toisaalta komissio kun on kyse ehdotuksista, joita puutettaisiin ilmanlaatuun, erityisesti liikennealalla, ovat aina liian heikkoja. Olen samaa mieltä joidenkin kollegien kanssa, jotka sanovat, että tämä tavoite ei ole riittävän kunnianhimoinen. 30 prosentin tavoite tieteellisenkin tiedon mukaan on liian alhainen ja olen myös sitä en pidä tätä, tästä palkintojärjestelmästä. Se ei toimi, koska siihen ei liity rangaistusjärjestelmä niitä valmistajia kohtaan, jotka tavoitteita eivät saavuta. Mielestäni jälleen kerran komissio ei ole riittävän kunnianhimoinen ja se ei voi ajatella, että Euroopan parlamentti toimii aina vain kumileimasimena, äh, koska tiedämme, että liian usein sitten tämä vielä neuvostossakin karjutuu. Neuvosto tekee kaikkeensa vesittääkseen asiat. Very much. That concludes Kiitoksia. Tähän päättyi ensimmäinen kysymyskierros. Komission jäsen voi nyt vastata. First of all, I... Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron esittäjiä. Tämä osoitti, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. On totta, että komissio käytiin paljon aikaa tämän asian pohtimiseen. Kuulimme sidosryhmiä, satoja sellaisia mukaan kansalaisjärjestöjä, ennen kuin teimme lopullisen ehdotuksemme. Jotkut katsovat, että ehdotus oli riittävän kunnianhimoinen. Komissio on kuitenkin ottanut huomioon kaikki elementit, jotka olivat käytettävissä ehdotusta silmällä pitäen. Kuulimme teollisuuden edustajia, työmarkkinaisten osapuolia ja jäsenvaltioita, joille että joillekin tämä on erittäin tärkeä asia. Haluamme parantaa tietysti kansalaisten terveyttä. Meidän täytyy päästä nollapäästö ajoneuvoihin ja tukea teollisuutta. Ja kaikki nämä tehtävät toteuttaa samanaikaisesti. Lisäksi täytyy pitää kiinni Pariisin sopimuksesta. Heti alusta pitäen toteaisin seuraavaa. Jotkut kritisoivat sitä, että nollapäästötavoite ei ole riittävän kunnianhimoinen tai päästötavoitella riittävän kunnianhimoinen suhteessa Pariisin sopimukseen. Minä sanoisin, että kun komissio tekee ehdotuksia, ja sen kun on kyse päästökauppajärjestelmästä tai LULUCF, säännöstöstä, niin meidän täytyy pitää kiinni nykyisistä sitoumuksistamme Pariisin sopimuksen valossa. Kansallisella tasolla täytyy tehdä suuria ponnisteluita kaikilla sektorilla. Ehdotuksemme saakaan oikean tasapainon kolmen pääsäisen tavoitteen kesken, jotka täytyy kaikki kolme samanaikaisesti ottaa huomioon, eikä erilainen toisistaan ensinnäkin ympäristövaikutus, kuluttajien suojelu toiseksi ja sitten työllisyysvaikutus. 30 prosentin tavoite tulee auttamaan jäsenvaltioita – pääsemään 2030 tavoitteisiin silloin, kun yksi muusta kuin päästökaupan piiriin, päästökaupan piiriin kuulosta asioista. Jotkut sanoivat, että liikenteen täytyy tehdä hyvin paljon työtä vielä, tämä on totta, mutta rakennuksen, rakennustakin yhteydessä, energiatehokkuuden yhteydessä täytyy tehdä paljon työtä vielä. Parlamentti on erittäin kunnianhimoinen 35 prosentin energiatehokkuustavoitteiden osalta. Muut sektorit joutuvat yhdellä tekemään töitä. Kuten te tiedätte, mitä taakanjako sääntelyn tulee, nyt täytyy katsoa, kuinka paljon kukin jäsenvaltio tekee kunkin sektoriyhteydessä. Tietystikin täytyy ottaa jäsenvaltioiden tilanne huomioon. Liikenne tilanne ei ole samanlainen Itävallassa kuin esimerkiksi Maltalla tai Kyproksella. Kummallakin, kummallakin maalla on omat erityispiirteensä. Tämän sanottuna voin todeta, että analyyttinen työ silloin, kun suunniteltiin taakan jako sääntelyehdotusta, osoittaa, että että kustannustehokas Euroopan laajuinen päästöjen vähennystoiminta, niitä 25 prosenttia vähennetään tieliikenteen päästöjä, on vaikuttava, mikä tarkastelemme ehdotuksemme vaikutuksia 30 prosenttia, mikä on tavoitteena päästöjen osalta tieliikenteessä. Tämä johtaa 25 prosentin päästöjen vähennykseen. Analyyttinen työ pyrkii siihen, että päästään 25 prosentin päästövähennyksissä ja koko liikennesektorissa, ei pelkästään autojen ja kevyt ajoneuvon yhteydessä. Tätä nostetaan 22 prosenttiin tämä päästövähennystavoite ja loput 3 prosenttia liittyy teidän parantamiseen. Meidän täytyy ottaa huomioon, mitä ehdotuksia tullaan tekemään ja millä ehdotuksilla päästään sellaiselle tasolle – jolle me haluamme päästä. Strategiamme osalta voin todeta, että mikä tarkastaa tätä 40 prosentin vähennystä. Nyt ei puhuta, puhuta pelkästään ympäristövaikutuksista, vaan myöskin siitä, että mitä enemmän vähennetään, sitä paremmin saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä kaiken kaikkiaan. Sosiaalinen yhteiskunnallinen puoli ja myöskin työllisyysnäkökulma täytyy ottaa huomioon mikä vähentää 30 prosenttia tai 40 prosenttia tieliikenteessä hiilidioksidipäästöjä, niin vai kokonaisvaikutus on 3 prosentin väliä luokkaa näiden kahden välillä. Auton voi täytyy ottaa huomioon työllisyystilanne ja kustannushyöty ja se, kuinka tavoitteisiin päästään. Mikä rooli sitten tulee olemaan komissiolla koko tässä prosessissa? Sama rooli kuin aina. Olemme rehellinen välittäjä, sovittelija parlamentin ja neuvoston välillä. Parlamentti on hieman kunnianhimoisempi kuin neuvosto. Me toimimme tässä välikätenä. Autamme, autamme myöskin parlamentin tekemää työtä, koska parlamentti kysyy, mitä seuraamuksia tulee siitä, että luodaan esimerkiksi 50 prosentin päästövähennys, miten tämä vaikuttaa työllisyyteen ja miten paljon tästä on ympäristöhyötyä. Me tulemme helpottamaan teitä, auttamalla teitä, antamalla teille kaikenlaista teknistä tietoa niiden erityisten taustaksi, joita tulette tekemään tämän komission rooli. Komissio auttaa lainsäätäjiä tekemään viisaita päätöksiä. Ja meillä on tuhansia loppareita, mutta olemme tehneet myöskin satoja tutkimuksia ennen kuin ehdotus tehtiin. Siellä on hyvin paljon tietoa Olemme tarkastaneet kaikki mahdolliset tekniikat ulkoisten konsulttien avulla ja auton valmistajat ja tavarantoimittajat myöskin itse ovat arvioineet kustannuksia, joita koituu, kun sääntöjä tiukennetaan. Meillä on niin paljon tietoa. Olemme analysoineet yli 80 erilaista teknologiaa, tekniikkaa ja näiden kustannuksia. Mitä kuluttajahyötyihin tulee, 20 prosentin tavoite tulee tuomaan, tai 30 prosentin tavoite tulee hyödyttämään kaikkia kuluttajia. Kuluttajat joutuvat maksamaan tehokkaista autoista, autoista suurempia kustannuksia, mutta terveyspuolella syntyy säästöjä. Mikä on kyse uusista autoista? Säästöt tulevat olemaan 300 euron luokkaa, mikä ajoneuvo ostetaan 2025, jopa 1500 euroa, mikä ajoneuvo ostetaan 2030. Mikäli otetaan tämä 40 prosentin tavoite, tämä korvaantuu pidemmällä aikavälillä. Vaikutusarvet osoittavat, että 40 prosentin tavoite tulee hyödyntämään kuluttajia ja yhteiskuntaa noin 300 eurolla keskivertoauton yhteydessä, koska valmistuskustannukset kasvavat noin 800 eurolla per ajoneuvo ja muitakin vaikutuksia tulee. Mutta on, täällä on myöskin työllisyysvaikutusta. Tässä meillä on pieni ongelma. Kuinka varmistetaan juoheva siirtyminen matala päästöisiin ja nollapäästöisiin ajoneuvoihin niin, että ihmiset oppivat uusia taitoja tällä välin ja työntekijät voidaan kouluttaa auto, autovalmistusalalla niin kauan kun, miten nyt sanoisin, kehittelemme vielä sähköautoja enemmän ja lisäämme niiden myyntiä. Tällä välin tulee tapahtumaan suuria muutoksia tarjontapuolella, koska sähkö autoissa on noin 300 osaa, tavanomaisessa ajoneuvossa on 1300 osaa. Eli tuotantoketju tuli myöskin kokemaan muutoksia. Siksi olemme tehneet ehdotuksemme. Esimerkiksi hybridiautojen osalta ne ovat erilaisia kuin tyypilliset polttomoottorit. Hybridiauto voi auttaa siirtymistä kohti sähköisiä autoja. Olemme varma, että pikkuhiljaa päästään nolla päästä autoihin, mutta meidän täytyy mennä askele, askeleita eteenpäin pikkuhiljaa. Siksi olemme määritelleet nolla- ja matalapäästöautot. Meidän täytyy ottaa myöskin huomenna hybridiautot silloin, kun siirrytään sähköautoihin. Autoala suoraan ja välillisesti työllistää 2,5 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa. Otetaan huomioon alihankkeet ja muuta. Se keskittyy tietylle alueelle pelkästään autoteollisuus, kuten Tsekin tasavaltaan. Siellä yli 3 prosenttia työväestä valmistaa autoja, Slovakiassa 2,8, Unkarissa 2,1 ja niin poispäin. Joten työllisyysvaikutus keskittyy joihinkin Itä-Euroopan maihin. Siellä ehdotuksen on suuri vaikutus. Siksi meidän täytyy pohtia kaikkien elementtejä ympäristöpuolta, teknologiaa, teknologian saatavuutta ja juohevaa siirtämistä. Ja toinen tärkeä seikka on se, että tällä hetkellä ei ole riittävästi latausinfrastruktuuria sähköautoja varten – kunnianhimon taso ei tässä suhteessa ole ollut riittävää EU-neuvosto sekä parlamentissakaan, että ryhdyttäisiin infrastruktuurin uudistuksiin kunnianhimoisella tavalla. Tämä on erittäin tärkeä elementti, mikä halutaan päästä ne tavoitteisiin. Joten kaiken kaikkiaan me olemme pyrkineet saman aikaan tasapainoisen ehdotuksen. Mitä tätä tulee? Meidän täytyy varmistaa, että kaikki sujuu hyvin. Olemme ottaneet käyttöön uusi kaksi uutta elementtiä. On täysin selvää, että olemme ensinnäkin muuttaneet testausmenetelmiä tähän VLTP-menetelmään. Tämä on laboratoriotesti, joten tässä on vielä aukkoja, kun tarkastellaan laboratoriotestejä ja sitten normaaleja ajolosuhteita. On tärkeää, että tämä kuilu ja kahden välillä pienenee. Olemme ottaneet mukaan kaksi uutta elementtiä, jotta voimme parantaa valvontaa. Ensinnäkin uusi väline arvioidaan päästöjä tai päästöeroja laboratoriosuhteissa ja ajo-olosuhteissa. On erittäin tärkeää, että VLTP on toimiva pitkällä aikavälillä. Täytyy lisäksi olla riittävät välineet, jotta voidaan varmistaa, että testitään sen mukaisesti. Ja täytyy varmistaa, että ajoneuvossa, ajoneuolosuhteissa käytetyt tekniikat ovat sellaiset, että ne ovat huokeita. Nämä menetelmät, joilla arvioidaan ja kerätään tietoa polttoaineen käytöstä ja päästöistä. Meidän täytyy voida varvaa tätä tietoa. Ajoneuvon polttoaineen käyttöä täytyy valvoa ja katsoa, miten suuri ero on laboratorio-olosuhteen eli VLTP-testien ja todellisuuden välillä. Täytyy varmistaa, että kuilu ei kasva näiden kahden välillä, vaan pysyy ennallaan tai jopa pienenee. Ja mitä tulee raportointiin, meidän täytyy säännönmukaisesti voida arvioida VLTP-testejä ja varmistaa, että polttoaineen käytöstä saatu tieto mittalaitteista julkaistaan. Tietojen täytyy olla julkisia. Kuluttajat saavat sitten lisävälineen, jotta kuluttajat voivat paremmin ymmärtää ajoneuvonsa polttoaineen käyttöä ja käyttäytymistä ajolosuhteissa. Lisäksi ehdotuksessa on mukana huolto, velvoitteet, jotka liittyvät hiilidioksidipäästöihin. Kuluttajien täytyy saada sitä, mistä he maksavat. Ajoneuvon täytyy olla niin puhdas kuin mitä se testeissä on ollut. Komissio on ottanut mukaan säännökset liittyvät tyyppihyväksyntä ehdotukseen ja parlamentti on tukenut tätä ehdotusta kolmanta keskustelussa. Valitettavasti kyllä lopullinen kompromissi tyyppihyväksynnän osalta ei pidä sisällään tätä kohtaa. Siksi olimme nyt uudelleen sen mukaan tähän nyt käsittelyssä olevan lainsäädäntöön ja luotamme tässä teidän tukeenne, jotta voimme varmistaa, että vihdoinkin tämä saadaan tänne mukaan. Lisäksi vielä täsmällinen kysymys, joka liittyy kustannuksiin ja mitä tapahtuu edessä kerralla – ja olettamuksiin kustannusten saattaa kymmenen vaikutusarviotutkimusta meillä on taustalla. Ja GSE-keskuksen kanssa tehdään jatkossakin yhteistyötä ja arvioidaan edellistä teknologiaa ja sen vaikutuksia. Uskon, että me olemme ottaneet me siitä, mitä tapahtuu aiemmin, kun kustannukset arvioitiin pieleen. Nyt täytyy saada tarkempia arvioita kustannuksista ennalta niin, että ei mennä hakoteille. Sitten täällä kysyttiin myöskin kannustimista. Mukana on kannustimia nolla päästöajoneuvoille. Nyt ei olla pystytty toimimaan maailmanlaajuisesti kilpailukykyisellä tavalla. Sähköajoneuvot ovat alle yhden prosentin luokkaa uusien autojen myynnistä. Tänä päivänä kuluttaja voi valita vain pienestä määrästä sähköautoja – Aasiassa on yli 400 erästä sähköautoa, josta voi valita. Meillä valinta paljon mahdollisuuksia on vähemmän. Investointeja tehdään Kaliforniassa ja Kiinassa. Esimerkiksi Kiinalla on sähköautokiintiö vuonna 2020. He aikovat tuottaa 700 miljoonaa sähköajoneuvoa vuoteen 2025 mennessä. Meidän täytyy antaa markkinoille signaali sääntelyn avulla niin, että nolla päästöautoja saataisiin ja kuluttajat voivat luottaa mielen suhteen. Ja lisäksi täytyy varmistaa, että latausmahdollisuudet ovat kunnossa ja näiden autojen ostamiseen liittyy vähemmän riskejä tulevaisuudessa. Sitten kysyttiin, miksi ei aseta myöskin rangaistuksia, mikäli sähköautotavoitteeseen ei päästä. Eli olisi sekä bonuksia, eli kannustamia, ja sitten myöskin sakkoja tai seuraamuksia, mikäli ei päästä tavoitteisiin. Eli bonusmalusjärjestelmä. Mitä me teemme käytännössä? On se, että me luomme mandaatin, eli äh, asetamme tavoitteita. Niin komissio ei ole sitten ryhtynyt tällaiseen, mitä vaadittiin. Syy siihen on hyvin yksinkertainen. Mandaatti voi, tai velvoite voidaan helposti määritellä ja rangaistuksetkin, mikäli tavoitteeseen ei päästä. Mikäli on täysimittaiset välineet, joilla voidaan varmistaa sähköautojen käyttöönotto, mikäli luodaan tällainen mandaatti, silloin luodaan myöskin verokannustimia ja luodaan poliittista poliittisia infrastruktuureja tai poliittisia pyrkimyksiä luoda infrastruktuuria, mutta mikäli pakotetaan auton valmistajat toimimaan ilman, että on toimintakykyä, ilman, että on on kannustimia hallitusten tasolla, että voidaan helpottaa siirtymistä sähköautoihin tai nollapäästöautoihin, eikä ole myöskään suoraa kapasiteettia kehittää tai ottaa käyttöön latausasemia, niin silloin tällaisen mandaatin laatiminen on kyllä hankalaa. Tietystikin voidaan ottaa rangaistuksia käyttöön, mikä auton valmistaja ei kunnioita hiilidioksidipäästötavoitteita. Siihen me voimme kyllä ryhtyä, koska on olemassa eri, yli 80 erilaista teknologiavaihtoehtoa, mutta että voidaan käyttää sähköautoja tarvitaan ensinkin, ensinnäkin kysyntää kuluttajien puolella ja sitten täytyy myös olla latausinfrastruktuureja. Täytyy varmistaa, että joka, jokaisella julkisella parkkipaikalla on vähintäänkin yksi latauspiste. Tätä me mutta ei sitä hyväksytty. Ei parlamenttikaan hyväksynyt tätä vaatimusta. Tämä on yksi syistä, miksi emme ole menneet tähän bonusmalusjärjestelmään tavoitteiden osalta. Se olisi ollut yksi vaihtoehto. Eh, eh. Ja lopuksi oli muutama kysymys eh, tästä uusimmasta uutisesta näistä päästötestauksista – eläinkokeista ja ihmiskokeista. Kuten voitte helposti kuvitella, komissio on kauhistunut tästä uutisesta, kuten varmasti kaikki muutkin. Ja me emme tiedä, mutta Saksan viranomaiset tutkivat asiaa. On aika selvä, että komissio on sanonut, että eläinkokeista pitäisi luopua Euroopassa, olemme toimimassa ja pitäisi löytää vaihtoehtoiset prosessit, mutta eläinkokeet on kuitenkin, ne ovat hyvin tiukkojen sääntöjen alaisia Euroopan unionissa ja niistä pitää luopua kokonaan Euroopassa. puhumattakaan nyt sitten ihmiskokeista, jotka meidän on tuomittava. Thank you. And now we move to the second round of uh, questions. Sitten toinen kysymyskierros. Tällä hetkellä pyydän, että pitäydytte yhden minuutin puheaikaan ja esitätte kysymyksiä. Edustaja Ajuuso ensimmäisenä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä tavoitteet tuntuvat minusta järkeviltä. Tärkeintä on, että ne myös toteutuvat. Päästöt liittyvät paljon ajoneuvon painoon, uusiin teknologioihin, jotka tarvitsevat tilaa ajoneuvossa, ja pitää ottaa huomioon myös, että käyttäjät käyttävät yhä suurempia ajoneuvoja. Minkälaisia kriteerejä teillä on koskien tätä massaa komissiossa ja onko teillä jonkinlaisia kannustimia varattu koskien tätä kokoa ainakin kaupungeissa. Sitten päästöistä olen tyytyväinen, että komissaario sanoikin, että nämä ovat realistisia tavoitteita, niiden pitää olla myös avoimia mielestäni ja ne pitää julkaista useammin säännöllisesti jakaa näitä tietoja, äh, valmistajatietoja ja komission pitää tämä tehdä. Sitten Puhuttiin direktiivin muuttamista koskien hiilidioksidimerkintöjä ajoneuvoissa. Otatteko te huomioon myös hiilijäljen, jonka ajoneuvot ovat jättäneet koko käyttöikänsä aikana. Ajattelen esimerkiksi valmistusta, joka myös vaatii paljon, aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä jo. Euh, Mr. Barnier. Mr. Barnier. Komissaari. Euh, Arvoisa komissaari, muutama sana ja kysymys. Ja haluan myös kertoa teille, että arvostamme kovasti teidän tekemäänne työtä omalla alallanne ja näin jo vuodesta 2014. Ja toivottavasti vaikka olette lukeneet kätenne, niin tämä ei haittaa yhtään teidän vauhtianne, niin kuin olen jo nähnyt eri yhteyksissä. Mutta huomaan kuitenkin, että teidän vasempi käsi varten on hyvin aktiivinen, mitä minun tulee, niin se on kyllä hyvä merkki. Joten muutama sana, arvoisa komissari, haluan sanoa, että lainsäädäntöpaketti koskee puhdista liikkuvuutta, jota te tässä nyt esittelette, tuntuu minusta lupaavalta tulevaisuuden kannalta kontekstissa, jolloin tietenkin täytyy säätää lakeja. Tämä on yksi suurimmista huolenaiheista eurooppalaisten parissa, kun otetaan huomioon ongelmat, jotka liittyvät kansalaisten terveyteen joita, ja ongelmiin, joita syntyy liikennepäästöistä erityisesti suurissa, suurissa kaupungeissamme, ja samahan pätee täällä Brysselissäkin esimerkiksi. Minulla on muutama esimerkki ja ehdotuskin teille, komissaari. Mitä tulee asetukseen, joka liittyy uusiin päästöstandardeihin koskien uusia ajoneuvoja? Mielestäni me voisimme olla kunnianhimoisempia ja pyrkiä vähentämään 40 prosentilla päästöjä eikä 30 prosentilla vuoteen 30 mennessä. Uskon, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta varmistamme sen, että lopetetaan uusien ajoneuvojen myynti, jotka aiheuttavat kasvihuonepäästöjä vuoteen 40 mennessä. Autokannan sähköistäminen on tärkeää ja tätä jos on tällaiset tavoitteet, silloin voidaan lähettää selkeä viesti auton valmistajille. Kiitos puheenjohtaja. Madame Meisner. Kiitos sitten edustaja Meisner. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Te mainit, mainitsette hyvin usein sähköisen liikkuvuuden. Tietenkin se on hyvä ratkaisu, syntyy vähemmän päästöjä, mutta ei se automaattisesti aina ole ympäristöystävällinen. Se riippuu siitä, mistä sähkö on saatu, mistä se tuotetaan, eikä akkujen rakentaminen ole aina ympäristön kannalta kestävää. Sitten hyvä komissaari, jos voisitte kuunnella minua, niin se, mitä, mikä mielestäni tästä puuttuu, ovat muut asiat, joita jäsenvaltioissa tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainitsitte esimerkiksi erilaisen tilanteen jäsenvaltioissa ja erityisesti Pohjois-Euroopassa. Meillä on aika paljon orgaanista biojätettä, jota käytetään biokaasun tuottamiseen ja sitten CNG-nä sitä annetaan ajoneuvoille. Ja jos luomme vaihtoehtoisen infrastruktuurin puhdaammalle, puhtaammalle busseille ja sitten ajattelimme myös, käyti <clears throat> myös vetua, vetyä ja paineistettua maakaasua. Miksi te ajattelette tätä mahdollisuutta tuottaa organista biokaasua? Martinez. Edustaja Torres Martínez seuraavana. Gracias. Eh, bueno, sabemos que estamos... Kiitos. Tässä puhumme erittäin vakavasta saasteongelmasta, joka tappaa noin 400 miljoonaa vuodessa ja tämä, tämän paketin kautta varmasti voidaan vähentää saastumista ja kansanterveys paranee. Espanjassa, niin kuin tiedätte herrakaan, että meillä on tämä ongelma vielä vakavassa muodossa, koska olemme niistä, niitä valtioita, jotka jossa on ehkä eniten saasteita ympäristöministeri syytti tässä Barcelonaa ja Madridia sanktioista, joita, joita voi, voidaan Espanjalle antaa. Se on omituista kyllä, koska niin kuin kun hän tämä sanoi, hän puhui toimenpiteistä, joilla haluaa toteuttaa Madridissa, jotta voidaan toimia juuri korkeita päästöjä vastaan. Näissä oli, näissä oli rajoituksia liikenteessä koskee tietyn tyyppisiä ajoneuvoja ja niitä vastaan hyökättiin aikanaan, niitä vastaan hyvättiin rankasti hänen puoluetoverinsa toimesta aikanaan. Haluaisin kysyä herra Kani, että koska mielestäni on tärkeää, että vastaatte tähän kysymykseen. Uskotteko te, että edustaja Kar- ministeri Karmen oli oikeassa, että pitää rajoittaa liikennettä ja autojen määrää, koska se on perussyynä saasteille ja näin vain voidaan vähentää, vähentää ilmansaastuneisuutta suurissa kaupungeissa. Kiitos. Muistuttaisin, että puheenjohtajan kullakin vain yksi minuutti. Edustaja Turmes. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, toivotan eh, teille pikaista paranemista, koska tässä taistelussa tarvitsette kaksi kättä. Se tulee olemaan sankarillinen taistelu. Se on taistelu siinä, että tehdään Euroopasta eh, suuri jälleen kansalaisille, tai sitten tehdään dieselistä taas suuri. Ja, eli tässä taistellaan nyt auto lobbareiden välillä on 30 hiilidioksidilupa, joka 10 vuotta on huijannut meitä dieselin suhteen. Kyse ei ole kymmenestä apinasta, vaan sadasta miljoonasta kansalaisesta, jotka kärsivät 25 miljoonasta epäsäännönmukaisesta dieselautosta. Ja mitä komissio tekee poistaakseen nämä ajoneuvot tieltä? Tämä on yksi asia. Sitten toinen puoli ovat kansalaiset, kaupungit ja ne, jotka uskovat, että Euroopan pitäisi olla modernin teollisuuden tyyssiä. Autojen tulevaisuus on sähköinen ja yhteenliitetty, tuotetaanko näitä autoja Euroopassa. Ja tämä komission ehdotus ei takaa ilmastollemme eikä takaa meille vähempiä ilmaston saasteita eikä anna teollisuudelle tulevaisuutta. Voisimme kutsua herra Selmayerin ja herra Wismanin myös tänne valiokuntaan, koska ilmeisesti heilläkin on ollut vähän vaikutusta komission ehdotuksen laatimiseen. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu. Edustaja Giseke. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Joskus täytyy todellakin hävetä täällä valiokunnassa. Emme me saa mitään teatteria täällä äh, tehdä, vaan puhua äh, asiallisesti hiilidioksidin vähentämisestä eikä muista asioista. Joskus häpeän olevan äh, kun olen täällä jäsen. Te teitte tasapainoisen ehdotuksen, komissaari, ja kyllä meillä täytyy olla kunnianhimo rinnalla myös realismia. Olette hyvällä tiellä. Tavoite 30 prosenttia vuoteen 2030 asti ja 15 15 prosenttia välitavoitteina. Puhuitte tärkeistä asioista. Jos haluamme edistää sähköistä liikkuvuutta, tarvitsemme hyvän latausinfrastruktuurin. Sanoitte kaksi miljoonaa enemmän latauspistettä. Kahdeksan miljoonaa euroa on liian vähän, jos vain 400 eh, euroa tukea per latauspiste annetaan. Me tarvitsemme kunnianhimoisempaa tasoa ja toisin kuin Turmes haluan sähköliikkuvuutta vain, jos sähkö tulee kestävistä ilmasto, kestävistä energialähteistä. Jos sitten sähkö saadaan hiilivoimaloista, niin silloin ei mitään saavuteta. Toivottavasti tässä tuette minua. Haluaisin vähän vähentää tätä skandaalin tasoa. Mikäli edustajan kirke lukisi minun tarkistukseni, hän tietäisi, että meillä on jo tarkistus, joista on äänestetty, ja jossa me pyydämme, että kaikki sähköautot Euroopassa käyttäisivät vihreää sähköä. Ja te täällä puhutte ihan läpiä päähänne. Name, uh, Mr. Giesecke ja Mr. Gierek, Claude, uh, come on. Että sinä tiedä minun nimeni. Ähm. Että sinä sano, tiedä minun nimenekin. Ei minä ole mikään Gies, vaan Gieseke. Et hei haloo. Kuten näette, täällä on pientä, täällä on vähän tukkanuotta sillä meppien kesken. No, palataan nyt takaisin puhujalistalle. Herra Dance puhuu taas. I feel like I'm true. Mistä tuntuu, että minä nyt tulin keskelle tätä erittäin hupaisaa sanavaihtoa. No, nyt en puhu Mirimin enää, vaan omissa nimissäni. Autoteollisuuden on hyvin suurta merkitystä jäsenvaltiolle. Meillä tulee jäsenvaltioista, joka on päättänyt tuhota Brexitin myötä oman autoteollisuutensa. Autoteollisuus on joka tapauksessa monelle maalle erittäin tärkeä teollisuuden ala. Tietysti on vaarana, että jäämme jälkijunaan, koska kuten te sanoitte, infrastruktuuria ei ole. Hiilidioksidivähennyksiä mahdollistavat latauspisteitä, niitä ei vielä ole. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on pyrkimyksiä kansallisella tasolla sen varmistamiseksi, että infrastruktuuria on ja sitten on ryhty muihinkin toimiin noissa maissa. Meidän täytyy varmistaa tuleva kilpailukyky, mitä komissio aikoo tehdä Euroopassa jäsenvaltioiden tasolla on tämä infrastruktuuri olema. Miten komissio voi kannustaa jäsenvaltioita tässä kysymyksessä? Ja miten voidaan luoda sellainen tuleva, tuleva toimintakehys, jolla voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot ryhtyvät laatimaan infrastruktuuria. Mikäli emme tätä tee, me jäämme jälkijunaan. Silloin autotelusen tulevaisuus ei ole enää Euroopassa, vaan jossakin muualla. Tämä olisi suuri tragedia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Peterille. Hvala lepa, gospa predsedujoča <clears throat> Gospod komisar, pozdravljam vašo strategiaa. puheenvuorosta. Hyvä komissaari, tuen teidän strategiaanne. Se on hyvä, samoin kunnianhimoiset pyrkimykset. Strategia, jota ehdotatte, kattaa useita erilaisia strategioita ja uskon, että te otitte siihen ihan tervettä EU-keskeisyyttäkin e- e tai Eurooppa-keskeisyyttä niin, mutta silti uskon, että tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa, jotta voimme valmistaa parhaat sähköiset ajoneuvot maailmassa. Me valmistamme parhaat lentokone, parhaimpia lentokoneita maailmassa, joten uskon, että voimme olla johtoasemassa myös sähköautojen kohdalla. Olen optimismi, optimisti ja uskon, että tämä voi toteutua. Kun ajatellaan, että Teslakin syntyi Euroopassa. Olen kiitollinen, kiitollinen että mainitsitte suhteemme kuluttajiin. Yritysjohtajat ovat hyvin järjestäytyneitä, samoin työntekijät, mutta kuluttajat joskus saavat kärsiä nahoissaan. Siksi haluaisin kysyä, minkälaisia ennaltaehkäiseviä mekanismeja ja valvontamekanismeja komissiolla käytössään on, jotta enää ei teollisuus manipuloi tietoja? Kiitoksia edustaja Sorinio. Paljon kiitoksia komissaari. Tämä ei nyt olisi ollut tarpeen äh, äh, nähdä, kokea näitä skandaaleja, jos käytäntö olisi ollut aikaisemmin ja ne olisivat olleet prioriteetteja. Tämä on tärkeää teollisuudelle, kansalaisille, heidän terveydelle ja myöskin siinä suhteen, että saavutamme ilmastotavoitteemme. On tärkeää asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, mutta vielä tärkeämpää on se, että käytännössä varmistetaan, että nuo tavoitteet saavutetaan on kyse kunnianhimoista tavoitteiden suhteen, mutta myös konkreettisesta toiminnasta ja jotta täytäntöönpano onnistuu, on tarpeen, että meillä on yhteydet kaikkien näiden toimien ja myöskin tutkimuksen ja kehityksen välillä. Puhdas energia, se tarkoittaa, että saavutetaan nämä tärkeät EUn tavoitteet hiilestä välttää luopuminen, turvallisuus ja niin poispäin. Ja siksi seuraava kysymys, hyvä komissaari. Mitä aiotte tehdä, jotta seuraavassa puiteohjelmassa varmistetaan, että nämä tavoitteet saavutetaan ja jotta me voisimme päästä taas johtoasemaan. Edustaja Petsevska.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 tämä äh, onnistuu ainoastaan sitä kautta, että asetamme itsellemme korkeimmat tavoitteet. Ei pelkästään sen kautta, vaan äh, tavoitteiden täytyy olla myös toteutettavissa. Jos puhumme sähköisistä ajoneuvoista, me tiedämme, että niillä on suuri ongelma. Äh, ensinnäkin hinta. Kuluttaja ostaa näitä ajoneuvoja sitten, kun ne ovat sellaisia, että kuluttajalla on varaa niihin. Ja sitten kun kuluttaja voi myös ladata näitä ja kun ajoneuvoilla pääsee ajamaan enemmän kuin 100 kilometriä yhdellä latauksella. Nostitte esiin erään asian, josta kukaan ei ole vielä puhunut. Sähkö ajoneuvoihin tarvitaan litiumia ja kobalttia ja näitä äh, mineraaleja saadaan Etelä-Amerikasta, Sambiasta, Kongosta ja Chilestä. Onko äh, komissio analysoinut, että mahdollistaako näiden äh, mineraalien tarve onko se mahdollista, että niitä saadaan jatkuvasti ja tällaisissa epävakaissa maissa, eikö se vaaranno koko tätä sähköajoneuvojen merkitystä? Si, eh, bienvenido. Kiitoksia. Tervetuloa, komissaari. Minäkin toivon, että teidän käsivartenne paranee. Muutamia kysymyksiä liittyen vähän siihen, mitä on jo sanottu. Onko mahdollista saada mahdollisimman nopeasti analyysi jokaisen äh, järjestelmän elinkaaresta. Onko se sitten eri polttoaineelinkaista, onko se sitten sähköistä potkosta tai mistä kaasusta tai bensiinistä hyvänsä, jotta voisimme vertailla täyttää elinkaarisykliä on, olemme saaneet hiukan erilaisia tietoja, ja joskus ne ovat ristiriidassa toiden tietojen kanssa. Mitä tulee ver- niin nämä ehdotukset, joita teette, e- e- verkkojen Eurooppa-väline on ollut tästä vähän rahoituksen lähtenä. Kun ajatellaan tulevia rahoitusnäkymiä, pitäisi tehdä ero, mitä tulee eh, se välineen kykyyn jotta muutettaisiin tätä järjestelmää seuraavaksi seitsemäksi vuodessa saataisiin aikaan muutoksen liikkuvuudessa. Te sanoitte, että ei voida saada tällaista bonusmalusjärjestelmää, mutta kun ajatellaan suosituksia, pitäisi hiukan toimia tavallaan vähän niin kuin suhdanteiden vastaisesti, niin kuin Saksassa on tehty. Ja me siihen, mitä komissaari Oettinger sanoi olisiko kan, sitä kannustimia. Sitten työntekijät, tässä puhutaan kahdesta minusta työpaikasta, ja sama koskee akkuala. Onko teillä aikataulua, miten voimme kouluttaa ihmisiä tähän, miten jäsenvaltiot ovat tähän valmistautuneet? Kiitoksia, hyvä komissaari. Tässä olivat puhujat, nyt teillä on puheenvuoro. No, yritetäänpä asettaa nämä äh, asiat vähän oikeaan järjestykseen. Jotkut teistä puhuivat ei vain 40 prosentin tavoitteesta, josta olemme aikaisemminkin puhuneet, vaan olette nostaneet esiin toisen elementin 2040 tavoitteen, että poistettaisiin täysin polttomoottorit siihen mennessä. Se, mitä minä haluan sanoa, on, että eh, nämä puitteet, jotka meillä on pöydällä, Niissä katsotaan vuoteen 2030 kaikissa ehdotuksissa. Oli kyse päästökauppajärjestelmästä, taakanjaosta, LULUCFstä äh, tai autojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen päästöistä. Äh, tämässä puitteet ovat Pariisin sopimus vähintään 30 prosenttia 2030 asti. Sitten tämä pidempi aikaväli, sitä on varmasti katsottava kaikilla aloilla, kun katsomme tätä vuosisadan puolen välin hiilestä luopumistrategiaa ja myöskin ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelmaa ja pitkän aikavälin ohjelmissa voimme nostaa esiin näitä asioita. Sitten tämä ehdotus keskittyy vain hiilidioksidiin. Emme puhu typenoksideista tai hiukkasista. Äh, on puhuttu laadusta. Minä tuen täysin äh, komissaari Vellan äh, politiikkaa ja komissaari Biankovskaa. Kysyttiin, kuka täällä on vastuussa missä on hyvin paljon hiukkasia, niin paikallisviranomaisten on toimittava eri jäsenvaltioissa. Vastuu kuuluvat e- eri tahoille, joissain maissa keskushallitukselle ja toisissa maissa suurkaupunkien e, johdolla on vastuullaan ryhtyä toimiin varmistaakseen e, kansalaisten terveyden mutta tässä asiakirjassa on kyse hiilidioksidipäästöistä. Tässä ei ole kyse kuitenkaan pelkästään hiilidioksidista, kuten viime kerralla. Tässä on myös sähköisen liikkuvuuden komponentti, alhaisten sen päästöjen ajoneuvot ja nollapäästöajoneuvot. Minä olen tottunut siihen, että parlamentti tekee kunnianhimoisia ehdotuksia ja minä yritän olla hyvä välittäjä parlamentille, mutta sähköisessä liikkuvuudessa minun päähuolenaiheeni on latauspisteiden puute ja se, että puuttuu poliittista tahtoa viedä eteenpäin kunnianhimoisia tavoitteita. Olen taistellut tämän puolesta komissiossa ja kolmikantaneuvottelussa kaikkia. Nyt meidän käyttävät toisenlaisia elementtejä, esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiiviä meidän on yritettävä tehdä yhteistyötä EPSI kautta. Meidän täytyy käyttää kaikenlaisia välineitä varmistaaksemme, että pystymme kehittämään latausinfrastruktuuria. Se on selvä, joten komissio tekee parhaansa tässä. Ja sitten on nähtävä lopputuot Tämä tulee olemaan vaikea Edustaja Turmes yleensä aina hyvin spektaakkelinomaisesti pyytää jotakin tunnettuja kasvoja tulemaan tänne. Minä voin vakuuttaa teille, että ne ihmiset, jotka laativat tätä asiakirjaa, olivat tässä, ovat tässä pöydän ääressä, mutta olemme kuulleet kaikkia. Ja varmasti olemme kuulleet kaikenlaisia lobba, tuomareita täysin avoimesti. Olemme tavanneet kaikki ammattiyhdistykset. Teidänkin pitäisi kuulla ammattiyhdistyksiä. He olivat erittäin huolissaan siitä, mitä tapahtuu niille pätevyyksille, joita tarvitsemme alan sähköistämiseksi. Koska me luovumme polttomoottoriteknologiasta. Me olimme johtajia polttomoottoriteknologiassa, mutta emme ole akkuteknologiassa emmekä sähköautoteknologiassa jo tuossa me kyllä voisimme, koska meillä on äh, insinöörejä ja kykyjä, mutta meidän pitäisi uudelleen kouluttaa työntekijämme ja tämä on tehtävä järkevällä tavalla, koska tämä ala on tärkeä ja siitä olisi hyötyä työntekijöillä ja Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvylle. Joten Herra Turmas, tämä on normaalia. Olen kovasti miettinyt tätä. Olen kuullut, lukenut kaikki Ricardon konsulttipaperit. Olen koko kesän lukenut näistä teknologioista. Ja tämä ehdotus on minun mielestäni tasapainoinen. Te voitte parantaa sitä. Minä haluan lopputuloksena kuitenkin tasapainoisen ehdotuksen tietäen kaikki eh, tarkistusten mm, vaikutukset alueilla. Tietenkin tämä on ehdotus vain vuoteen 2030 mennessä ja tämä voi muuttua hyvin nopeasti. Me näemme, mitä tapahtui eh, sähköpyörien ja moottoripyörien eh, saralla tilanne kehittyy nopeasti jäsenvaltioissa. Nyt keskustellaan akuista. Mitä sitten liitiumin ja kobaltin valtin suhteen? Mitä tapahtuu Kongolle? Mutta puhumme ensimmäisen sukupolven akuista. Entäs grafeeni? Me haluamme rahoittaa tulevaisuuden akkuja. Siellä Eurooppa voi olla johtoasemassa – Eli meillä ei ole mitään tekemistä maassa äh, tuotannon kanssa Kiinassa. Meidän täytyy tehdä teknologinen läpimurto ja saada tuotanto tänne. Ja sama koskee sähköajoneuvoja. Ongelma on infrastruktuurin puute ja totta kyllä, että 100 miljoonaa ei välttämättä ole kovinkaan paljon. Mutta eh, ensiksi tulevat saavat ensiksi rahaa ja he tekevät hankkeita ja se on sitten esimerkki eh, muille ja sitten käytämme rakennerahastoja. Tämä on se maksimimäärä, minkä onnistuimme tällä budjetilla saavuttamaan mm, ja sen me nyt sitten esitimme. Edustajat Ajuso ja Andri Kiene edistivät, esittivät kysymyksen liittyen ajoneuvon massaan. Ja minun on sanottava teille, että vaikutusnäyttö on katsonut erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot kattavat massan, äh, jalanjäljen tai sitten esimerkiksi sen, että asetetaan sama tavoite kaikille tuottajille. Massaan perustuva lähestymistapa on yksinkertaisin, se antaa eniten varmuutta tuottajille ja jos siirretään toisiin lähestymistapoihin, niin se ei hyödyttäisi. Tässä on eh, yritetty kuvastaa todellista ajoneuvokannan massaa. Ja tämä tekee sen aikaiseksi, että hyötyajoneuvoparametrin valinta on vähemmän tärkeä. Tämä komissio julkaisee joka vuosi ja tässä puhutaan jokaisen tuottajan hiilidioksidipäästöistä plus rangaistuksista, joita niille määrätään. Esittiin kysymys, miksi piilopäästöt ei oteta huomioon elinkaarilähestymistavassa ja oli myös muita, jotka esittivät tämän kysymyksen. Vaikutusten arviointi korostaa eri vaihtoehtoja uusissa hiilidioksiditavoitteissa. Elinkaariarviointi aiheuttaisi kaksinkertaista lainsäädäntöä ja sekaannusta, kun on kyse vastuualueista eh, ja vastuusta, ja silloin auto, valmistajat olisivat vastuussa päästöistä, jotka syntyvät alan ulkopuolella. Tämä aiheuttaisi lisätaakkaa, erityisesti eh, valvonta- ja raportointivelvoitteita. Ja Tällä hetkellä tämä on täysin johdonmukainen muiden EU-politiikan välineiden kanssa ilmaston muutospolitiikassa, energiapolitiikassa ja päästökauppajärjestelmässä. Sitten e, edustaja Meissner esitti kysymyksen, miksi me emme ota tietynlaisia polttoaineita huomioon. Tässä on määritelty selkeät vastuutalueet tietyille toimijoille, koska tämä koskee suoraan auton valmistajia, jotka eivät pysty vaikuttamaan siihen, mitä polttoainetta niiden autossa käytetään, oli kyse sitten normaalipolttoaineesta tai biopolttoaineesta. Se, mikä äh, tulee ennen tätä, otetaan huomioon myös toisissa lainsäädäntökappaleissa. Sähkö on mukana päästökauppajärjestelmässä ja sitten meillä on mandaatti, jonka mukaan äh, polttoaineen tuottajan varmistettava, että ainakin 6,8 prosenttia polttoaineesta on biopolttoainetta. Täällä oli myöskin kysymys, jonka, jonka liittyy siihen, miksi kehittää sähköautoja, mikäli kaikki, kaikkia sähköä ei tuoteta uusiutuvalla energialla. Ja kysymys kuului, voivatko sähköautot todella vai myötävaikuttaa saastumiseen ja päästöihin? Ensinnäkin totesin, että kasvihuonekaasupäästöt energian tuotannossa vähenevät nopeammin kuin millään muulla alalla. Siinä on nähty suurta vähennystä. Nyt on ehdotettu uutta politiikkaa, jolla muutettaisiin päästökauppajärjestelmää ja uusien energian direktiiviä. Tämän myötä 70 prosenttia Euroopan unionin sähköistä 2030 vuonna olisi hiilidioksidivapaata tuotanto ja lineaarinen, lineaarinen vähennys 20-30 vuoden jälkeen johtaisi siihen, että energiantuotantoalalla hiilidioksipäästöt vähenisivät entisestäänkin. Vaikutusarvio uudesta ehdotuksesta, joka perustuu komission yhteisen tutkimuskeskuksen työhön, osoittaa, että mikäli on kyse hybridiajoneuvoista, sähköautoista ja niin näiden aiheuttamat päästöt ovat paljon matalampia kuin normaalien autojen, varsinkin silloinkin kun otetaan huomioon äh, sähkön takapolttoaineen tuotanto ja päästöt. 2030 vuonna EU-ssa akkukäyttöiset ja sähköautot tulevat johtamaan siitä 70-75 prosenttia syntyy vähemmän päästöjä kuin esimerkiksi dieseliajoneuvoista. Hybridiautot puolestaan aiheuttavat päästöjä noin 55 prosenttia vähemmän kuin diesel- tai bensiinajoneuvot. Jäsenvaltioiden tasolla, kun otetaan vuonna 2013 energiaa, valikoimaa akkukäyttöiset ajoneuvot, nyt puhutaan siis vain akkukäyttöisistä, ne tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä 22 maassa 28. Eikä kuulisi jäsenvaltiossa oli tilanne toinen. Ja äh, vaikutusarvio osoittaa, että nolla- ja vähäpäästöiset ajoneuvot ovat vähäisemmässä määrässä käytössä niissä maissa, joissa on sellainen energiantuotantomalli, jossa syntyy hyvin paljon hiilidioksidipäästöjä. Tässä yleisesti ottaen kaikki, mitä voin sanoa näihin jäsenvaltion jäsenten esittämiin kysymyksiin. Luotan siihen, että valiokunta ne tulee auttamaan tämän lainsäädäntöaloitteen parantamisessa ja tätä luodaan vahva pohja jotta sitten neuvosto voi, tai parlamentti voi neuvoston kanssa sitten neuvotella tästä erittäin tärkeästä sääntelyaloitteesta. Täten voidaan edelleenkin parantaa kasvihuonekaasupäästötilannetta ja parantaa ilman laatua kaikkien kansalaisten etujen mukaisesti. Kiitoksia paljon. Teidän vierailunne tämä ja tämä lainsäädäntö herätti hyvin paljon huomiota. Nyt odottelemme, että rouva Dali. Sitten aloitte teiltä ehkä uudestaan. Kiitos. Nyt menen sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Aron uh, kollegat, voisitteko nyt asettua aloillenne, että voimme jatkaa kokousta? Tästä yleisopimuksesta tulkkaus on saatavilla erilaisilla kielillä ja kokous on myöskin seurattavissa suoratoistona internetin välityksiä. Mitä tulee toimintojen välisiin neuvotteluihin? Häntä tuskin tarvinnee enempää teille esitellä. Me kutsuimme teidät tänne, jotta... Thank you for inviting. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että kutsuttiin tämän vuosittaiseen keskustelun tänä aamuna. Tämä on ensimmäinen kuuleminen, kun olen johtanut ECDC, vaikka olen ollut monta kertaa täällä aikaisemmin muissa yhteyksissä. Haluaisin kiittää teitä teidän jatkuvasta sitoumuksestanne – esitystä, jossa tartutaan ää, äh, ää, äh, rokotteiden karttelemiseen. Samoin kiitän Rova Kotsnisnaa. Hän on jatkuvasti ollut sitoutunut meidän toimintamme suhteen ja haluaisin kiittää myös pääkohtia, mitä teimme 2017 ja mitä prioriteetteja meillä on tälle vuodelle. Äh, Mikrobilääkeresistenssi on to- iso terveysuhka meidän aikana, me siihen keskitymme tulevinakin vuosina. Resistenssin enterobakteerien leviämiseen julkaisimme tämän asiakirjan viime vuonna. Sitten kun toimitaan mikrobilääkeresistenttiä vastaan koskien moninaisia lääkkeitä. Tämä tulee vaatimaan jatkuvia ponnisteluita tulevina oston kanssa. Toinen Joint Scientific äh, Interagency, jossa käsitellään mikrobilääkekulutusta ja tämä koskee sekä ihmis- että eläinterveyttä. Sitten yhteinen tieteellinen mm, mm, lankineet vaikuttavaan tähän AMR-ongelmaan yksi terveyskannalta katsottuna. Me tuemme jatkuvasti Euroopan komissio, kun täytäntöönpannaan Euroopan yksi terveystoimintasuunnitelmaa AMR ilmetä vastaan ja pyritään saamaan aikaan globaali. Toimimme yhdessä DG Santen kanssa ja EU-valtioiden kanssa yhteistyössä. Me laadimme mm, arvioimme myös AMR-taakkaa EU-ssa ja olemme julkaisseet tul- tuloksia esiintyvyys Molemmat taakat ja esiintyvyystutkimukset tehdään julkisesti saattaviksi marraskuussa, kun on isku, tietoiskupäivä ähm, ää, mikrobilääkeresistenssistä. Sitten me keskitymme myös rokotteisiin tapahtumiin vuoden aikana ja jatkossakin korostamme kovasti tämän alueen merkitystä tänä vuonna. Haluaisin korostaa joitakin toimia erityisesti, kun on pyritty parantamaan rokotekattavuutta ja miten on tartuttu rokotteiden karttamiseen. Yksi esimerkki tästä perustimme teknisen neuvonantajan ja tiedottamista rokotteista, siis viime vuonna myös Euroopan Health Forum se järjestettiin työ, seminaari, miten tartutaan tähän rokoteen epäröintiin ja miten voidaan, miten voidaan onnistuneella tavalla, kun ajatellaan vuosittaista immunisaation viikkoa, huhtikuussa me annamme tiedonannon ja käytämme sosiaalista mediaa avuksi, mitä tulee eh, eh, rokotteiden välttämisen EU-maissa ja annamme tietoja eri tautien ongelmista, esimerkiksi vihurokosta. Me olemme todella tyy- karttamiseen ja rokottemäärien vähentämiseen ja halusimme antaa teille tukemme ja antaa teille avaintietoja. Useita ohjekirjoja tullaan laatimaan HPV-rokotteista, äh, erityisesti keskitytään aina tähän karttamiseen. AIDS, hepatiitti, tuberkuloosi ovat sairauksia, jotka edelleenkin ovat korkeassa asemassa toimin, toiminnassamme, jotta saavutetaan tavoitteet, jotka on asetettu kestävälle kehitykselle. Meidän pitää ponnistella vielä enemmän näiden kaikkien kolmen taudin kohdalla tämän vuoden lopullisesti tuberkuloosi tässä keskity, pidetään myös YKssa korkean tason kokous tuberkuloosista. Myöhemmin tänä vuonna siellä keskitytään. Mitä tulee hepatiittiin, tulemme esittämään hepatiittivalvontaohjelmaa ja olemme tästä jo keskustelleet ensimmäistä kertaa. Me tunti tunnilta joka päivä uusia uhkia, joita saattaa tulla esiin vuonna aikana 2007. Vuoden ensimmäisen kuukauden yksi koski Salmonella agona puhkeamista ja Brasiliassa tapahtui keltakuumeilmiöitä. Täällä me olemme laatineet kokonaisen genomisekvenssi valvontajärjestelmä, joka liittyy mikrobilääkeresistenssiuhkiin, tuberkuloosiin, rokotuksen ja reaktion järjestelmä ja tuemme e-terveysteknologioita, kun seuraamme sairauksia ja arvioimme riskejä. Yksi esimerkki tästä on te kuolemme kanssa jäsenvaltiossa koko 2007 vuoden ajan va- Vahvistimme teknistä yhteistyötä, kapasiteetin rakentamisaloitteita tässä on liitto. Ja miten sitten käytämme mm, talousarviotamme? Meillä oli 58 miljoonaa käytössä viime vuonna, ja niin kuin te voitte nähdä, me olemme sitoneet tästä 98 9,7 prosenttia ja viime vuonna jo 21 prosenttia. Tämä johtaa tällaiseen vuoren näköiseen kuvaan täällä alhaalla. Alhainen alhaisin rahamäärä, jonka palautimme tänä vuonna komissiolle seitsemän vuoteen. Haluaisin vielä lopuksi kertoa, että siirrymme kohta kahden kuukauden kuluttua on tehdä kansalaisten elämä turvalliseksi tartuntataudeista. Kiitos. Kiitos, tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Meillä on melkoinen määrä kollegoita, jotka haluavat esittää puheenvuoron. Ennen kuin Frova Konechna saa puhua, hän on meidän yhteyshenkilömme ECDCn kanssa. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon rouva johtaja, ensinnäkin tervetuloa kokoukseemme. Parlamentin jäsenet, jotka ovat ECDn, e ECDn johtokunnassa mukana, ovat myöskin tervetulleita. Te olette olleet mukana kaikissa neuvotteluissa ja te voitte kertoa meille tästä tietoa ongelmista. Olisin toivottaa teille onnea ja menestystä ja toivon mukaan painiskelemaan. Olen erittäin iloinen ja toivon, että pääsette tavoitteeseenne ja voitte siirtyä uuteen rakennukseen ja toivon mukaan siirtäminen uuteen rakennukseen auttaa teitä tekemään työnne vielä paremmin kuin aiemmin ja koordinoimaan asioita paremmin. Me voimme varmistaa teille hyvät työskentelyolosuhteet. Emme enempää voi tehdä. Ja nyt kun muutosta on päätetty, niin se on hyvä asia, tämä muutto, kun tätä huomioon käsittelystä aiemmin toimitte. Kiitoksia teille myöskin teistä TV tuberkuloosi, AIDS. Komissio on kieltäytynyt ryhtymästä toimintasuunnitelman laadintaan, joten te olette aina, joka meille voi antaa asianmukaista, ajanmukaista tietoa näistä tartuntataudeista. Teidän työnne on erittäin tärkeää, äärimmäisen tärkeää, niin kuin muutkin toimivat perinteisiä tautia vastaan. Lyhyt kysymys, joka liittyy rokotuksiin ja rokotusvastaisuuteen. Kiitän teitä siitä, että puhuitte aiheesta ja että teette työtä asian suhteen. Teidän asiantuntijanne taistelevat päivittäin erilaisten myyttien, erilaisen myyttien että 2017 Itävallassa ja Itässä ryhdyttiin toimiin rokotevastaisuutta vastaan. Kysyisin, onnistuivatko nämä hankkeet hyvin? Olivatko vaikutukset tehokkaita? Onko teillä suunnitteilla samantyyppisiä hankkeita muissakin jäsenvaltioissa? Uskoakseni Italiassa on suuri ongelma tällä hetkellä tuhkarokon kanssa, ja uskon, että muuallakin maissa on tätä samaa ongelmaa nähty. Ja toivoisin, että rokotevastaisuus yhä vain vähenisi Euroopassa. Meidän täytyy kiinnittää suurta huomiota tähän ongelmaan. Kiitän teitä myöskin muista toimistanne, jotka liittyivät mikrobilääkeresistenssiin. Uskon, että on suuri sääli, että emme pysty vaikuttamaan lääkealaan, jotta lääkeala puuttuisi tämän ongelmaan. Teollisuus ei ota tätä ongelmaa vakavasti, mikrobilääkeresistenssi uhkaa. Nyt olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että on se suuri riski, että Potilaat saattavat kuolla ihan tavanomaisiin sairauksiin, koska mikrobilääkkeet eivät enää toimi. Resistenssi on niin vahva, että tavanomaiset lääkkeet eivät enää tehoa kehenkään kohta. Tiedän, että tämä ei kuulu teidän ydintehtäviinne. Teidän ydintehtävänne on tietystikin tiedottaa asioista, mutta uskon, että tämä on meidän yhteinen huolemme. Meidän pitäisi saada pakotettua teollisuus vihdoinkin ottamaan tämä ongelma vakavasti. Kiitos. Thank you very much, uh, Madam Konechna. Kiitos Ruva Konechna tästä puheenvuorosta. Nyt muut jäsenet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Edustaja Rivasi. Merci, merci Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Tunsin hyvin teidän edeltäjänne. Te olette vastuussa, vastuussa siis tartuntataudeista. Miten todellakin voidaan ennakoida tämän tyyppisiä sairauksia? Te puhuitte rokotteista, tartuntataudeista, miten todellakin voidaan ennakoida tämän tyyppisiä sairauksia. Te puhuitte rokotteista. Suurinta epäröintiä rokotteen vastaan 42 prosenttia epäröi ottaa rokotteen, mutta pitää kyllä miettiä, miksi näin on. Minkä takia tällainen epäluuloisuus? Ihmiset sanovat, että pitää rokottuttaa itsensä koska on jo ollut tällaisia eturistiriitaisuuksia asiantuntijoiden kohdalla, jotka ovat vastuussa skandaali Silloin ostettiin valtaisesti näitä rokotteita Ranskassa, eihän tällainen epäluuloisuus yhtäkkiä synny. Tähän että oma historiansa Italiassa ihmiset eivät myöskään ole samaa mieltä, joten mitä sitten voidaan tehdä? Heidät velvoitetaan, pakotetaan ottamaan rokote. Ja tässä näette, että pitää tehdä tutkimusasiasta, koska silloin jotain ja rokotekattavuus on erittäin hyvä, koska ihmiset luottavat viranomaisiin, joten minulle tässä ei ole tär- va- va- pakko ei tuota, palauta luottamusta. Toiseksi on paljon kysymykseen, kun WHO sanoi, että 95 prosenttisesti pitäisi kattaa 5 prosenttia. Aikaisemmin WHO sanoi, että tarvitaan 70 prosenttia ja sitten ollaan, oltiin 20 prosentissa, nyt 95 tutkimuksessa. Mikä tieteellinen tutkimus tämän luvun määrittelee ja to, äh, perustelee? Pitkään Ranskassa ää, äh, rokotettiin erisrokoista ja saada, te tekemään kustannushyötyarvioinnin kaikista rokotteista, että voidaan palauttaa luottamus. Sitten nämä lisäaineet, esimerkiksi alumiinista, niiden sen osa mukana on sitten lääkkeiden valvonta, tietenkin, tietenkin teidän virastonne ei edeltäjänne kanssa tämä johtuu tästä, näistä rokotteista ää, Suomessa ja Ruotsissa, niin kuin tiedätte. Sitten viimeinen, viimeisin skandaali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 Ammonille hänen esityksestään ja myöskin hyvästä yhteistyöstä eri kysymyksissä, erityisesti nyt liittyen tähän parlamentin oma-aloitemietintöön AMRstä. Minä haluaisin kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä, koska mitin ehdotukset ja tämän valiokunnan ehdotukset on pantu täytäntöön ja sekin on nostettava esiin, koska eihän siitä ole mitään hyötyä, jos me olemme täällä sitä mieltä, että jotain parantamisen varaa on, jos te ette asialle mitään tee, mutta näin on nyt teidän kohdallanne ollut meidän ehdotuksessa. Sitten toiseksi budjetin kehitys. Kun näemme, että tämä siirtymä vähenee, Onko ECDCllä riittävästi budjettivaroja tuleviksi vuodiksi, jotta se pystyy Ähm, haluaisin realistisen arvion siitä, että pystyttekö työtaakkanne hoitamaan niin laadukkaasti kuin odotamme nykyisellä budjetilla. Ja kolmas asia sekin on kohteliaisuus tässä, kun on kyse. Tämä hyvä se ei hyödytä pelkästään asiantuntijoita, vaan myös ihan keskivertokuluttajaa, koska nämä grafiikat ovat hyvin selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Se on tapa tehdä virastoista näkyviä, mutta... Äh. Kiitoksia. Edustaja Meisner. Ah, niin, kiitoksia puheenjohtaja, jotka saattavat syntyä terveydenhuollosta itsestään. Tärkeää, että nostamme tämän asian esiin aina uudelleen. Sanoitte, että marraskuussa teitte julkaisun aiheesta ja Alankomaiden puheenjohtaja kauden aikana tämä aihehan oli prioriteetti. Se ei ole ihan niin äh, edennyt muiden puheenjohtajuuskausien aikana anti- äh, infektioita. Onko tässä jotain tällaisia hyviä käytänteiden vai vaihtoa. Terveyspolitiikka on tietenkin kansallista politiikkaa, mutta on ihan järkevää kertoa parhaista käytänteistä. Onko teillä kokemusta tästä ja löytyykö se ehkä tästä teidän kertomuksestannekin? Edustaja Poch. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös äh, arvonjohtaja teidän tekemästänne työstä. Minulla on se yksinkertainen konkreettinen Bakte Pukovic, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi, että tulin myöhässä paikalle, koska lento Sloveniasta oli valtavan paljon myöhässä tänään. Heti aluksi sanon jotakin, joka tuli selväksi myöskin esityksen aikana, mutta en kuullut esitystä. Se varmaan kyllä mainittiin haluaisin todeta, että työ ECDCn johtokunnassa on todellakin erittäin avointa työtä. Ja jotta avoimuus toteutuisi, meidän täytyy tästä kiittää ei pelkästään johtajaa, vaan koko tiimiä, joka on laatinut erinomaista materiaalia – Tämän materiaalin pohjalta on voitu tehdä työtä. Kenties voin lisätä vain muutaman seikan vielä. Tämä liittyy myöskin tuleviin vaaleihin vuonna 2019. Olen varma, että ECDCn aikaansaamat tulokset tulevat olemaan erittäin tärkeitä, kun kansalaiset halutaan saada vakuutuksi siitä, että eurooppalainen lisäarvo on todellakin lisäarvoa. Kenties me kaikki tarvitsemme hyvinkin näkyviä indikaattoreita tästä, näkyviä merkkejä tästä, ja muutama esimerkki siitä, kuinka ECDC puuttuu terveysalan eriarvoisuuteen eri puolilla EUta. Ja miten ainutlaatuisella tavalla ECDC on voinut vaikuttaa koko EUn alueella tilanteeseen ja missä määrin ECDC on auttanut estämään päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden toimissa eri virastojen toimissa. Ja lisäksi ja toisaalta kansalaisten terveyden suojelu mahdollisilta terveysriskeiltä. Tässäkin ECD on tehnyt, ECD on tehnyt arvokasta työtä. Olen varma, että hyvin paljon myönteistä vaikutusta on saatu aikaan EUn sisällä ja kansalaisten keskuudessa. Kansalaisten kannattaisi tietää enemmän työn tuloksista, esideisen työn tuloksista. Euroopan parlamentin jäsenet voisivat selittää tai viettää viesti eteenpäin kaikkialle jäsenvaltioihin, koska tänä päivänä, nyt kun puhutaan Brexitistä ja edessä on kaikki nämä muutkin haasteet, on tärkeämpää kuin koskaan, että me tiedämme, kuinka voidaan osoittaa, että eurooppalaista lisäarvoa todellakin koituu kansalaisten hyödyksi. Kiitos. Thank you. Ensin kiittää Andrea hänen ponnisteluistaan ja kiitän häntä hänen tekemästään työstä ja yhteistyöhengestä. Näin avoimessa hengessä siis johtokunta siellä toimii. Haluaisin lisätä, että mielestäni me tarvitsemme me enemmän vuorovaikutusta Euroopan parlamentin kanssa ja mielestäni tämä on todella tarpeen. Enemmän ajatuksia tai ideoita tällaisten kuulemisten kautta harjoitettaisiin yhteistyötä. Me olemme vieläkin siinä vaiheessa, missä mikrobilääkeresistenssi ja rokoteepäröinti on iso uhka Euroopassa. Ja jopa ECDCn vaikka se on ponnistunut kovasti, niin emme siltikään olla käymättä suoria tiedotuskampanjoita tartuntalääkevirastosta, vaan on vali, tehostettu kampanjointi kansallisten virastojen tai tahojen kautta, se ei ole niin tehokasta kuin suora kampanjointi olisi. Ja vaikuta ihan samalla tavalla joka ikisessä jäsenvaltiossa, joten olen todella sitä mieltä, että suora kampanja Euroopan parlamentin tuella voisi olla todella suureksi avuksi. Kiitos. Thank you too. Um... Kiitoksia. Rova McInnes pyysi vielä hieman myöhässä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Tärkeää. Kuinka tämä Brexit voisi vaikuttaa? Mitä meidän pitäisi tehdä varhaisen varoituksen? Kiitos. Amon. Rova Amon, olkaa hyvä. Olette saaneet hyvin paljon kehuja, mutta myöskin kysymyksiä. First of all... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin todenteolla kiittää kaikista onnitteluista ja kehuista, joita saimme työmme osalta. Ja totesin, minä vien tätä viestiä eteenpäin kollegoideni suuntaan myöskin. Täällä esitettiin jotakin kysymyksiä, jotka liittyvät rokotuksiin ja rokotusvastaisuuteen, mutta myöskin kysyttiin konkreettisista hankkeista, jotka mainitsin. Itävallan ja Italian hankkeita tai kampanjat pyrkivät siihen, että autettiin mukauttamaan maan antamaa ohjeistusta ja tiedotusta, joka liittyy lähinnä vanhempiin, jotka epäröivät, pitäisikö ottaa rokotuksia lapsille vai ei. Havaitsimme, että käännökset eivät riitä. Tekst, eri tätä teksti käännetään kielestä kansalliselle kielelle, vaan täytyy ottaa myöskin kansallinen konteksti huomioon. Nyt tähän hankkeeseen ryhtyi viime vuonna Italian ja Itävallan osalta, mutta näin on tehty myöskin muiden maiden, on tekemässä myös muiden maiden suhteen näiden maiden pyynnöstä. Jotkut maat ovat itse hoitaneet asian kuntoon. Tämä tästä rokotuksista. Rova Rivasi puolestaan esitti suuren määrän huomiot, jotka liittyvät rokotevastaisuuteen. Te mainitsitte seikkoja, jotka ovat tämän kaiken pohjalla, eli luottamus. Luottamus on rapautunut. Kyse on ihmisten luottamuksesta, joka kohdistuu niihin, jotka kehottavat rokottamaan lapsia. Jotkut on kyse myöskin luottamuksesta niiden piiristä, joiden pitäisi edistää rokotuksia, eli terveydenhuoltoalan ammattilaisten epäröinti. Terveydenhoitoalan ammattilaiset itse saattavat johtaa myöskin epäröintiin rokotteiden osalta. Rokotevastaisuus ei ole asioita voida ratkaista millään yhdellä ainoalla keinolla, vaan täytyy todellakin mennä yksityiskohtaiselle tasolle ja katsoa ja tutkia, miksi ihmiset epäröivät. Joskus kyse on mukavuudesta. Ihmiset ajattelevat, että se on niin monimutkaista, tämä rokotteen hankkiminen, että ei sitten vaivaudu. Jotkut puolestaan miettivät asiaa, jotkut eivät kerta kaikkiaan luota rokotuksiin. Kyse on eri tekijöistä, jotka vaikuttavat epäröintiin. Ja epäilykset tai epäröinti vaihteeseen mukaan, mistä rokotuksesta on kyse. Esimerkiksi HPV-rokotteen taustalla olevat epäilykset ovat hieman erilaisia kuin esimerkiksi tuhkarokon osalta rokoteepäily. Kyse on erittäin monimutkaisesta asiasta. Mitä me nyt teemme sitten? Ensinnäkin olemme tuottaneet tai laatineet tällaisen työkalupakin, joka auttaa jäsenvaltioita – parantamaan tiedotusta niiden ihmisten suhteen, jotka ovat epäröivällä kannalla. Ja tietystikin olemme tarkastaneet myöskin erilaisia tapoja, joita maissa voidaan toteuttaa, kuten Italiassa ja Ranskassa – esimerkiksi annettu velvollisuus rokottaa lapset. Joissakin muissa maissa on valittu erilainen tie, kuten esimerkiksi valtioiden kanssa. Niin aina tulee esiin se tekijä, että kaikki toimet eivät toimi kaikissa maissa, koska kuten te sanoitte, luottamus ja toimenpiteitä ja katsoa, mikä voisi toimia omassa kontekstissa. Tällainen luottelu on laadittu. Sen lisäksi, että on niin vastaako sitä ottamaan – tarkastamme juuri tätä aivan erityisesti. Sanottiin myöskin, että jos, ja sairauksilla on erilainen tarttuvuus. Tuhkarokko esimerkiksi tarttuu erittäin helposti. Tästä syystä täytyy roko. Te mitä sanoitte pitää paikkaansa, meidän täytyy valvoa myöskin sivuvaikutuksia ja suhtautua niihin rehellisesti ja avoimesti, että tekevät myöskin jälkimarkkinatutkimusta tutkii seuraamuksia. Siksi ja vakuuttavuustutkimus. Edustaja Koppa kysyi rokotevastaisuudesta eri kampanjoista. Konteksteja täytyy mukauttaa kansainvälisiin tai kansallisen olosuhteisiin tulkikorjaan, koska kansalliset tilanteet vaihtelevat. En ole varma, että olisi tehokkaampaa tai vaikuttavilma. Uskon, että lääketeollisuudella on tietystikin oma tärkeä roolinsa tässä, mutta ei lääketeollisuus ole ainoa toimija. Lääketeollisuus yksin ei voi asia hoitaa kuntoon kyllä. Kaikki täytyy saada saman pöydän ääreen ja katsoa, mitä kukin voi tehdä kantakseen kortensa kekoon omalla alallaan lisätäkseen tietoisuutta siitä, että kyse on ollut olemassa jo verkkosivu, joka on omistettu jäsenvaltioiden kokemuksille. Jäsenvaltiot voivat sinä, siellä julkistaa kansallisia suunnitelmia, kokouksia, joissa on mukana kansallisia edustajia. Näiden kokousten kautta edistetään myöskin vuorovaikutusta. Puhuttiin myöskin suuntauksista, mikä se resistenssi. Viime vuosina on nähty, että tilanne on vakiintunut, mutta korkealle tasolle. Ja olemme todella, että toimiin täytyy ryhtyä pidemmän aikavälillä Tämä vie aikansa ennen kuin nämä suuntaukset saadaan käännettyä laskuun. Sitten ja kun äh, tarkastellaan infektioresistenssiä, niin äh, on hyvin vähän vaihtoehtoja. Kyse on tämän talousarvion kehitys, mitä sen suhteen on tapahtunut. Tämä on tietystikin, miten sanoisin, sen me pohtia, mitä enemmän voitaisiin tehdä olemme tulevan talousarvion yhteydessä ja keskustelussa ottaneet huomioon, minkälaista potentiaalista toimintakenttää meillä olisi, mikä lisäisi enemmän rahaa, voisimme tehdä enemmän enemmän rahalla. Olemme keskustelleet komission kanssa, mutta kaikki riippuu siitä, miten keskustelut kehkeytyvät. että Me teemme kaikkemme sillä rahalla, mikä meillä on. Mikäli me enemmän rahaa, sitten tekisimme enemmän. Sitten viimeiseksi vielä Brexit-kysymys. Tämä on tietystikin asia, joka hämöttää tällä hetkellä horisontissa uhkaavana meidän kaikkien yllä. Me olemme analysoineet, meillä on henkilökuntaakin Isosta Britanniasta. He ovat erittäin huolissaan tietystikin sen suhteen, mitä heille tulee tapahtumaan. Me seuraamme tarkalleen kaikkia neuvotteluita ja pidämme yhteyttä myöskin erillisvirastojen verkoston kautta, koska ei tämä vaikuta pelkästään ECDC-virastoon, vaan kaikkiin muihinkin virastoihin olemme analysoineet sitä, minkälaisia sopimuksia ja yhteistyö toimintaa meillä on Yhdistyneen kuningaskunnan eri laitosten kanssa ja katsonut, mitä me voimme tehdä maaliskuun 2019 jälkeen. Loppujen lopuksi meidän täytyy mukautua niin ratkaisuihin, joita EUn puolella löydetään. Tuskin minun tarvitsee edes sanoa, että tällä hetkellä on myöskin ihan ulkopuolisia maita, jotka tekevät yhteistyötä meidän kanssamme, kun on kyse tautien valvonnasta, tautipesäkkeiden leviämisen ehkäisemisestä ja niin poispäin. Nyt täytyy katsoa, kuinka kuningaskunta tulevaisuus saadaan mukaan tähän yhteistyöhön, riippuen siitä, mikä ratkaisu Brexitin myötä syntyy. Uskon mukana nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. No todellakin. Kiitoksia paljon teidän alustuspuheenvuorosta. on varattu paikka kyllä seuraakin keskustelua varten. Briefly, uh, since I had to report. Minun on määrä kertoa toimintavälisistä keskusteluista hirjattain. Käsiteltiin kahta asiaa. Ensinnäkin asetuksen muuttaminen, joka liittyy eräisiin menettelyihin. Se on, minulla on kyse lääketukio, joka käytiin 22. tammikuuta Bulgarian puheenjohtajakaudella siis. Siellä puhuttiin neuvoston ja parlamentin kannoista ja komission ehdotuksesta Kaksi yhteislainsäätäjää ovat saaneet jo hyvin paljon edistystä aikaan asian suhteen. Kyse on myöskin seuraamuksista, rahoitusseuraamuksista ja muista lainsäädäntöratkaisuista liittyen lääkeaineisiin. Neuvoston ilmaisuutta se tukee joitakin meidän tarkistuksiamme Arkaluonteen kysymys, joka liittyy Erisviraston rahoitukseen ja eläinkokeisiin ja päivä helmikuuta. Eilispäivänä Bulgarin puheenjohtajakaudella käytiin ensimmäinen väyräinen kolmikantakeskustelu, joka liittyy eläinlääkkeisiin. Suurin osa neuvoston ehdotuksista ja parlamentin perinteistä saatiin käsiteltyä. Vahvistimme yhdessä kahden toimivan kesken ehdotuksessa Poliittisesti arkaluutoisempi keskustelu temaattisesta aihealueesta, joka liittyy mikrobilääkeresistenssiin on, ja myöskin markkinaille pääsyn ehkäisyyn silloin kun on, ja muihinkin äh, eläinlääkkeisiin, antibiootteihin taikka tämä toinen kolmikantakeskustelu on määrä järjestää 22. helmikuuta. Sitten seuraavan asian esityslistalla. Kyse on keskustelusta komission ja ECDCn johtajan kanssa. Aiheena on lymentauti. Anteeksi, tällä kertaa terveyspääsaston edustaja komissiosta puhuu ensin. Olkaa hyvä. Much for this invitation and uh, of course more and more you... Hyvää huomenta ja kiitos tästä kutsusta. Yhä useampi kansalainen on äm, um, borrelioosi vaarassa. Äh, kollegani äh, tohtori Amman antaa tästä kohta äh, esityksen EU-ssa. Se vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin. Borrelioosi on todellinen huolenaihe Euroopan unionille. Se on yksi yleisimmistä vektorivälitteisistä taudeista. Sen maantieteellinen levinneisyys on myös muuttumassa. Tämä johtuu pohjoisemmassa ja korkeammalla ilmanaloilla tulee aiheuttamaan taudin suurempaa levinneisyyttä endemisillä alueilla. Joten vaikka borrelioosi ei olekaan nouseva uusi tauti, niin kunnolla tätä vertailukelpoisia johtuen erilaisista analyysimenetelmistä ja perustavat eh, ei-standardisoituihin eh, tapausmääritelmiin ja ei-standardisoituun tiedon keruu eh, menetelmän, mutta silti tämä tautitaakka on huolenaihe EU:ssa parlamentin ja neuvoston päätös 1082 äh, vuodelta 2013 ja se perustaa jäsenvaltioiden verkoston epidemiologiselle äh, tautien valvonnalle. ECDC hallinnoi tätä verkkoa ja sen tarkoituksena on saada äh, vertailukereiden, joiden perusteella päätetään, mistä taudeista tietoa kerätään. Näette sen tässä kalvolla. Tällä hetkellä meillä on 50 yksi tartuntatauti, jotka ovat EUn valvonnan alaisia, ja tämä lista taudeista, sitä nytään pitäisikö lymentauti eli borreliosi ottaa mukaan näihin EUn valvomiin tartuntatauteihin. Mutta kuten ja kehitellään uudenlaisia rokotteita, 25 miljoonaa euroa on innovointialoitteen alla annettu tälle investointipankilta ja tämä on tarkoitettu nimenomaan borreliosirokotteen kehittämiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Ammonille. Thank you. Um, what I want to do is... Kiitoksia. Minä haluaisin antaa teille vähän enemmän taustaa ja lisätietoa si- lisäksi, mitä John Ryan juuri teille sanoi. Kuten hän sanoi, tämä on yksi yleisimmistä punkkien levittämistä taudeista Euroopassa. Se on bakteeriinfektio. Sitä ei saa sekoittaa esimerkiksi äh, puutiaisaivokuumeeseen ja sitä voidaan hoitaa antibiooteilla. Nimi tulee, tämä lymentautin nimi tulee ensimmäisestä Ähm, kun se ensimmäisen kerran tunnistettiin Lymen piirikunnassa Yhdysvalloissa vuonna 1977, että taitoja ei tunneta kovin kauan. On erilaisia ähm, bakteerikantoja, jotka aiheuttavat borreliosia Euroopassa, mutta vain yksi vektori, joka on iksidos risinus eli puutiainen. Mistä tämän taudin sitten voi saada? Sen voi saada sieltä, missä punkkeja on. Punkit pitävät metsäalueista, ähm, ruohoalueilta, pelloilta ja pensaista, mutta ei pelkästään tuolta luonnosta. Kyllä niitä löytyy myös urbaaneista puistoista tai pihoilta. Eli mm, niille voi altistua varsin laajalla alueella. Lyyminen tauti ilmantuu kliinisesti kolmessa eri vaiheessa. On varhainen vaihe, niin kutsuttu rengasmainen ihottuma, laajentuva punoitus, siis, ja tämä on hyvin tyypillinen borrelioosin merkki, ja lääkäri, joka näkee tämän, hän ei tarvitse mitään laboratoritestejä sitten enää, hänen pitäisi vain hoitaa potilaslääkkeillä. Ongelma on se, että äh, tämä punoitus ei aina ole näin tyypillinen ja silloin äh, äh, testit eivät ole niin herkkiä, tästä syntyy ongelma, koska sitten tauti siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa on joko akuuttisia tai neurologisia tai sydänoireita, ja siitä voi alkaa neuroborrelioosi. Ja sitten on kolmas vaihe, kolmas taudin vaihe, jossa on oirana esimerkiksi jatkuva niveltulehdus. Kuten sanoin, epidemiologia ei ole kovin tunnettu, koska nämä valvontajärjestelmät ovat erilaiset eri e, jäsenvaltioissa ja nämä ponnistelut, joista John puhui, niiden tarkoituksena harmonisoida tätä. Me olemme tehneet meta-analyysin kaikesta siitä tiedosta, joka on ollut käytössä viimeisen 25 vuoden ajalta ja olemme arvioineet, että mediaani ilmaantuvuus on 11,5 tartunnan saanutta per 100 000 ihmistä. Tämä arvio eh, vaihtelee yhden per 100 000 ja sadan per 100 000 välillä eh, näissä eri julkaisuissa, joten haarukkaa varsin suuri. Me todella tarvitsemme eh, luotettavaa tietoa. Sitten diagnoosissa varten meillä on serologinen testi ja me olemme täälläkin tehneet, tässäkin tehneet tarkan arvion. On aivan selvä, että testin herkkyys varhaisessa vaiheessa on hyvin alhainen. Se tunnistaa noin 50 prosenttia tapauksista. Se tarkoittaa, että 50 prosenttia ihmisistä, joilla on tauti, niin heidän tautiaan ei tässä vaiheessa tunnisteta. Ja tämä on se pääsyy, miksi me sanomme, että me tarvitsemme myös parempaa diagnostiikkaa. Diagnostiikka paranee, mitä enemmän tauti etenee, mutta sitten on myös vaikeampi hoitaa tätä tautia. Tällä hetkellä meillä ei ole rokotetta käytettävissä. Meillä oli rokote, mutta se vedettiin pois 2002 johtuen eri huolenaiheesta, vaikkei mitään todistusaineistoa ollutkaan, että rokotteen ja niveltulehduksen välillä oli yhteys. Mutta nyt meillä on uusi rokoteehdokas joka on nyt Yhdysvalloissa ja Belgiassa ensimmäisen tason kokeissa. Tämä on siis todellakin ensimmäinen taso, joka se tarkoittaa, että menee vielä useampi vuosi ennen kuin tämä rokote on käytössä. Ja John mainitsi tämän EUn rahoittaman hankkeen. No mitä eh, mahdollisuuksia meillä nyt on? Se on eh, punkin puremien ennaltaehkäisy. Me olemme tällaisen eh, työkalupakin luoneet, jossa on erilaista materiaalia, jota jäsenvaltiot voivat käyttää kampanjoissaan, jossa käsitellään sitä, miten voi eh, ehkäistä punkin puremia ja miten voi poistaa punkit, koska ne pitää poistaa mahdollisimman pian. Mitä kauemmin punkki eh, pysyy ihalla, sitä suurempi mahdollisuus on, että se välittää borrelioosin. Eli jos tämä ei sitten onnistu, tämä ennaltaehkäisy, niin sitten on hoitomahdollisuuksia, siinä käytetään antibiootteja. Hyvä uutinen on se, että tähän mennessä mitään mikrobilääkeresistenssiä ei ole esiintynyt. Ja uuri, mutta toisessa ja kolmannessa vaiheessa antibiootit on otettava suonen sisäisesti. Ja myöhäisessä tautivaiheessa tarvitaan myös suonen sisäisiä antibiootteja. Ja vuodesta 2011 olemme yrittäneet päästä yhteisymmärrykset tieteellisiä neuvoja epidemiologiasta ja erityisesti borrelioosin alueellisesta maantieteellisestä levinneisyydestä ja sitten teimme tämän tutkimuksen olemassa oleva tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisille. Ja tässä on linkkejä kaikkiin näihin meidän tuottamiin materiaaleihin. Meillä on myös näitä infografiikkoja, jossa esitellään borrelioosi ja sen yhteys muihin punkin välittämiin tauteihin ja myöskin tämä punkin elinkaari esitellään siinä. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoroja jäsenille, jotka haluavat puhua. Nostakaa käsi pystyyn. Kiitän näistä kahdesta esityksestä. Varmasti monet ovat tyytyväisiä, että me käsittelemme tätä asiaa envi koska kautta jäsenvaltion valtio, meillä on TikTok-niminen järjestö Iranissa, Iranissa, joka on pyrkinyt tuomaan tätä asiaa esille julkisuudessa niin, että ne, joilla sairaus on, heidät tunnustetaan. Minulla on joitakin kysymyksiä, ehkä joihinkin on jo vastattu, mutta teen sen niiden puolesta ovat nyt yhteyttä minuuttia. että siis lyhyessä äh, jäsenvaltioissa, mitä on tutkimuksessa on tehty USA ja muualla, onko tämä komission tiedossa. Sitten mitä tulee tiedottamiseen, kouluttamiseen, usein he, ja sairauden hoitamiseen. Ja sitten vielä lopuksi tämä liittyy sairauden statukseen. Olen iloinen kuulossani komissiolta, että nyt ollaan tarkistamassa tätä luetteloa ja muutaman viikon päästä saadaan asiasta ehdotus, koska monet ihmiset kärsivät tällä hetkellä. Jotkut eivät edes tiedä, että he myös niihin toiminnan alueisiin, vaikka vapaa-ajan äh, toimintaan, jolloin ihmiset altistuvat erityisesti. Haluaisin näihin vastauksia. On hyvä, että me saimme nämä esitykset tänään ja toivottavasti tämä voi vaikuttaa myönteisesti niihin, jotka kärsivät sairaille heti henkilöille. Tiedän, missä hän istuu. Haluaisin antaa hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että tämä aihe on otettu esille valiokunnassa ja toivoisinkin, että saisimme borrelioosi nopeasti tuksesta, niin erityisesti laboratoriodiagnostiikassa Ongelmana on se, että nykyiset testit on pääsääntöisesti vain vasta-ainetestejä ja vasta-ainetesteissä ongelmana on aika, mikä tarkoittaa sitä, että jotta vasta-aineet pääsee kehittymään siitä, miten me voisimme parantaa tai vahvistaa näiden uusien testien tutkimusta ja käyttöönottoa ja voidaanko suunnata tutkimusmäärärahoja niin diagnostiikan kuin kokonaislaboratoriodiagnostiikan parantamiseen ja rakentaa kansainvälisiä tutkimusryhmiä, jotka koostuvat puolueettomista tutkijoista, lääkäreistä sekä molempien maailmanlaajuisen kiistan koulukuntien edustajista. Kiitos. Tämä oikea tie on huomioida lymentauti, borreliosi paremmin. Ala Itävallassa meillä oli. Hän taut- sairastui borrelioosiin ja sitä ei tunnistettu ajoissa ja hän pelastui vain sitä kautta, että hänelle paljon luonnossa. He ajattelevat, että putiosaivokuume mm, Rokotteilla he ovat suojattuna kaikkia punkin välittämiä tauteja vastaan, mutta meidän täytyy tiedottaa tästä esimerkiksi ammattiliitoille, mutta myös esimerkiksi luonnonpuistojen ylläpi. Kaikki se, mistä tänään puhuttiin, on erittäin tärkeää, mutta yksi tärkeä asia on, että tällainen tietoisuus lisätään, että silloin kun on toimiin ryhdytty, niin muistetaan, että se ei sisällä borrelioosia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Poch. Edustaja Poch. Thank you, Madam um, uh, Tämän ongelma se on tuttua, tiedän miten suojautua ja miten suhtautua. Mutta entiset kollegani alueillakin, jossa aikaisemmin ei sitä ollut. Ja tietysti tällaisilla alueilla on hyvin tärkeää lisätä tietoisuutta. Ja vektorin seuranta on tärkeää, hyvinkin tärkeää. Thank you. And if... Diagnosoidaan tauti ja sitten myöhemmin tauti, jota ei voi hoitaa, kuten eh, paha niveltulehdus. Ja mikä yhteys on amniotrooppisella live tulee varmaan antaa kummallekin johtajalle mahdollisuuden vastata. Herra Ryan ensimmäisenä. Thank you very much. Uh, this uh, discussion has shown that there are... Kiitoksia. Tämä uh, keskustelu on osoittanut, että on paljon yhteyksiä uh, sen välillä, mistä tänään keskustelemme, nimittäin eri elementtien uh, yhteydestä, joka johtaa tähän. Ensimmäinen elementti, joka meidän pitäisi saavuttaa, on, että meillä on hyvä, koska yksi borreliosin aspekteja on se, että se on vektorivälitteinen tauti ja että se muuttuu ajan myötä. Olemme toin, eh, investoineet ehm, tutkimukseen 40 miljoonaa euroa tutkimusohjelma. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi tehdä, on luoda vahva Euroopan unionin. Eh, tai se tukisi myös eh, potilaita kansallisella tasolla, kun he etsivät eh, vahvempaa tukea kansallisella tasolla.